IMCO newsletter for you, uh, which as usual is packed with news information. And if you receive it on your internet, you get all the interactive links so you can follow our document. Linkkejä. Eli ne, jotka eivät vielä ole tätä katsoneet, voivat tähän tutustua. Sihteeristö on tehnyt erittäin hyvän asiakirjan koskien käyttöoikeuksia. Ja se on tärkeää, kun ajatellaan Syvänin työtä käyttöoikeuksista. Ja meillä on myöskin työryhmä tästä aiheesta 10. toukokuuta iltapäivällä, mutta tästä sitten ilmoitetaan teille. Eli meillä on työryhmä Käyttöoikeuksista ja siellä keskustellaan näistä asioista. Syvään juontaa tämän tilaisuuden ja tällä tavalla katsomme sitten, miten reagoimme komission ehdotuksen käyttöoikeuksista. Tässä siis ilmoitusasiat. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Teillä on pöytäkirjat kahdesta lokakuisesta kokouksesta viime viikolta ja sitten tämän vuoden maaliskuulta. Ja jos näihin ei tule mitään huomautuksia kokouksen loppuun mennessä, niin nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten ensimmäinen kohta esityslistalla. Eli Kanjetin lausunto eurooppalaisista infrastruktuuriverkostoista. Schwab nyt edustaa Kalnietteja tänä aamuna. Ja täällä myöskin varjoesittelijä Sivic paikalla. Tervetuloa. Sitten demareista Ryyle vihreistä. En tiedä, puhuko Kosniacin viilen puolesta, ei. Eli me katamme sitten nämä kohdat täällä. Ja toivotan tervetulleeksi myöskin Vinjuan, joka on energian sisämarkkinoista vastaava edustaja komissiosta, eli tervetuloa tähän kokoukseen, ja hän saa sitten puheenvuoron sen jälkeen, kun esittelijä ja varjoesittelijät ovat puhuneet. Eli Schwab, te voitte avata nyt keskustelun, olkaa hyvä. Ja vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja, parhaat kollegat. Aivan ensin haluaisin äh, pyytää anteeksi esittelijän puolesta, äh, ruokalinten puolesta. Hän ei henkilökohtaisista syistä tänään päässyt paikalle. Minä siis voin nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni ja esitellä joitain kohtia hänen mietintöluonnoksestaan, josta nyt ensimmäistä kertaa valiokunnassa keskustellaan. Hän on erittäin kiitollinen siitä, että yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa tähän asti on sujunut aivan erinomaisesti. Hän on myös yrittänyt ottaa huomioon jo tässä mietintö tässä lausuntoluonnoksessaan varjoesittelijöiden huomiot. Kuitenkaan ei ollut mahdollista ja hänen mielestään valiokuntammekaan ei tulisi tähän pyrkiä ottaa huomioon kaikkia toivomuksia tähän lausuntoluonnokseen. Valiokunnanhan tulee nimenomaan keskittyä tässä yhteydessä oman toimivaltansa alaisiin asioihin. Vihreiden varjoesittelijä oli pyytänyt ympäristöön liittyen liittyviä intressejä huomioon otettavaksi, mutta koska ympäristövaliokuntakin tekee lausunnon, Rova Kalniete haluaa tässä erityisesti keskittyä näihin sisämarkkina-alan olennaisimpiin kysymyksiin. Valiokunnassa olemme jo päässeet yksimielisyyteen siitä, että Eurooppaan tarvitaan mahdollisimman kattavat toimivat energiasisämarkkinat ilman, että yksikään yksikään maa Euroopan energiaverkoston puitteissa joutuu jotenkin erilliseksi. Lähes 200 miljardia euroa tarvitaan tätä verkostoa varten niin, että saavutetaan kaikki eurooppalaiset kansalaiset kaikissa jäsenvaltioissa niin, että energiahuolto varmistetaan myös kriisiaikoina – Komissio lähtee siitä, että yksityisten sijoittajien tulee useimmat hankkeista rahoittaa. Kuitenkin täällä valiokunnassa keskusteltiin myös siitä, tulisiko kolmansien maiden sijoittajat hyväksyä vai suhtautua tähän kriittisesti. Rouva Kalniete ei nyt ole omaa kantansa tämän asian suhteen vielä lyönyt lukkoon lopullisesti, koska tulossa on koko joukko lainsäädäntötoimia tähän liittyen esimerkiksi eh, komission ehdotusoikeudellisista välineistä, mitä tulee hallitusten julkisiin hankintoihin. Tosiaan siis kokonaispaketti 200 miljardia euroa eh, sisältyy Euroopan unionin monivuotiseen rahoituskehykseen. Tähän mennessä 9 miljardia on käytetty hankkeisiin, jotka ovat ratkaisevia juuri rajat ylittävää energiahuoltoa varten ja joihin sisämarkkinoita ajatellen yksityisiä sijoittajia ei tule nivoa mukaan. No, nämä, tässä kyse on 9 miljardista 9200, eli kuitenkin suhteellisen pieni osuus. Rouva Kalniete tässä todella nyt pyrkii lausunnossaan kattamaan oman valiokuntamme toimivaltaan kuuluvat alueet. Muut asiat hän on jättänyt sitten muiden valiokuntien, näiden toimivallan vastuulle. Äh, kiinnostavaa tässä keskustelussa on, ja tämän Rova Kalni, että myös luonnoksessaan tekee mm, hyvin selväksi. Tärkeää on se, että syrjäseuduilla asuvat kansalaiset saattaisivat joutua maksamaan korkeampaa energiahintaa kuin muut kansalaiset, jos tätä verkostoa ei saada todella kuntoon. Ja Rouva Kalnieten mielestä on ratkaisevan tärkeää se, että koska energia on niin ratkaisevan tärkeää ihmisille ja sen kustannukset hyvin korkeat, niin, tai suuri osuus ihmisten menoista, niin ei saa käydä niin, että vähävaraisemmat kansalaiset jäävät jotenkin energiaverkoston ulkopuolelle korkeiden hintojen vuoksi. Eli hinnan on kuitenkin oltava maksettavissa. Tässä se, mitä minulla Kalnieten nimissä oli tässä sanottavana, niin määräaika tarkistusta jättämiselle on 7. toukokuuta ja Rova Kalniete innostuneesti odottaa huomioita ja tietenkin myös tarkistuksia. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much indeed. And I... Kiitoksia. Kalniete on ihan oikeassa, kun hän lausunnossaan keskittyy alueisiin, jotka ovat erityisen kiinnostavia meidän kannaltamme. Mutta pyysin, että Vinjua, kun hän puhui aikaisemmin kanssani, että hän voisi ehkä laajemmin kertoa tästä ehdotuskontekstista, koska se on varmaan kiinnostava jäsenten kannalta. Ja sitten Sivic, olisiko teillä kommentteja Kalnieten työstä? E, e, Kiitos. Ensinnäkin, koska esittelijä ei ole paikalla. Toivotan hänelle pikaista paranemista, koska äh, itse asiassa tämä mietintö toivottavasti ei väsyttänyt häntä niin kovasti, ettei hän jaksanut tulla tänne. Hän on varmasti käyttänyt paljon aikaa äh, eri mielipiteiden tiedustelemiseksi, mietinnän laatimiseksi ja näin tuloksena meillä on sellainen lausunto, joka mm, ei ole kovin kiistanalainen. Meidän poliittisen ryhmämme näkökulmasta haluaisin nyt kiinnittää huomionne tähän äh, mietinnön, näihin mietinnön eri erityispiirteisiin. Kysymys on tietysti kuluttajansuoja- ja sisämarkkinavaliokunnan ähm, äh, lausunnosta, mutta tämä menee pidemmällekin. Ja haluaisin kiinnittää huomioon kolmeen äh, kohtaan. Ensinnäkin, ja äh, tämä on selkeä askel eteenpäin. Olemmehan pitkään jo todenneet, että sisämarkkinat tietyssä äärimmäisessä mielessä tai kaukana on siis aika vaikeaa puhua sisämarkkinoista ilman infrastruktuuria ja tämä asetus onkin hyvin tärkeä, ähm, jolla äh, todella pyrittäisiin luomaan yhtenäismarkkinoiden infrastruktuuria. On muistettava, että on kolme keskeistä energialähdettä, äh, sähkö, kaasu ja kaikki muut energian muodot toiseksi. Me haluamme pitää huolta ja olemme huolestuneita loppukäyttäjistä. Me olemme jo jonkun aikaa ähm, aikoinaan työskennelleet energiaturvallisuuden äh, nimissä ja tässä loppukäyttäjien äh, etu on sitten katseltu, sitä on katseltu eri näkökulmasta. Äh, sitten herra Schwab, teille haluaisin sanoa, että me aina, ainakin haluamme pyytää että kun tämä yhtenäismarkkinainfrastruktuuri olisi paikallaan, että energian hinnat tai energialähteiden hinnat olisivat alhaisempia. Emme haluaisi niiden kovasti eroavan. Tämä on hyvin tärkeä kysymys meille täällä valiokunnassa. Lisäksi Aivan kuten myöskin tämä hintatekijä, myöskin saatavuuden takaaminen on yhtä tärkeä kysymys. Ja tästä näkökulmasta katsottuna se, että eurooppalaisia verkko, energiaverkostoja tuetaan, on erittäin tärkeä kysymys. Tuo paketti, tämä tarkistuspaketti, esittelijältä kenties vielä laajenee tiettyihin erityisiin elementteihin. Jos näin sitten käy, niin varmasti keskustelemme tästä Rovakalnieten kanssa. Sitten vielä yksi asia jonka haluaisin sanoa. Se ei ehkä ole tullut täällä valiokunnassa esille, mutta kansallisten parlamentin kanssa keskusteltaessa kyllä. Ja Kysymys on tästä verkkojen Eurooppa-kohdasta. Joskus sitä käytetään uhkauksena sen osalta, mitä rahoitusta on sitten saatavilla rakennepolitiikkaan, koska kysymys on aika isosta summasta, 9 miljardista, niin tämä ei ole tietysti mikään, tai siis kysymys on aika järkyttävä merkittävästä summasta, niin uskon, että meidän täytyy muistaa, että vaikkakaan tämä ei kuulu meidän valiokuntamme toimialaan, niin pitäisi taata kuitenkin, ettei kaikki tämä tapahdu kohesiopolitiikan kustannuksella, koska kuitenkin tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia ja tarpeellinen asia. Uh, uh, Kiitoksia näistä tärkeistä kohdista. Ja ehkä komissio voisi sitten ottaa tämä, esille tämän yhteyden kohesiopolitiikkaan, josta puhuitte. Sitten Rylle. Kiitoksia. Minä voin puhua nyt oikein lyhyesti. Rova tehän kiitettävästi on todella keskittynyt tämän valiokunnan toimivaltaan ja vastoin kuin edellinen puhuja, minä en katso, että kohesiopolitiikka ja verkkojen rahoittaminen tulisi meidän ottaa lausunnossamme esiin. Sehän kuuluu aluevaliokunnan vastuualaan. Mielestäni meidän tulee todella keskittyä tekstissämme tämän valiokunnan toimivaltaan ja tällaisenaan tuen luonnosta. Se, mitä viimeksi totesin puheenvuorossani, on se, että meidän ei tule astua muiden tontille. Ja Rouva Kalnietan on juuri näin toiminut ja saa näin ollen täyden tukeni. Good. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Haluavatko muut jäsenet vielä puhua tästä. Niin, Sivic vielä. Olkaa hyvä. En tiedä, onko kysymys nyt äh, kenties äh, väärin ymmärtämisestä, mutta kuitenkin budjettiasioihin äh, sekaantuminen on tässä nyt asia, joka pitäisi ottaa huomioon. Ja olen kuullut kansallisilta parlamentilta tästä asiasta. Halusin siis vain tämän teille kertoa. Ja tietystikin tuen tätä, mutta saattaa olla nyt, että tässä tuli jokin pieni väärin ymmärrysongelma. Ää... Kiitoksia tästä selvennyksestä. Sitten Venua, olisiko teillä jotain kommentteja? Yes, thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta kaikille. Kiitos ensinnäkin Schwabille siitä, että hän nyt edustaa Kalnietia – tämän lausunnon osalta. Ja tämähän kuuluu tämän valiokunnan toiminta-alaan. Nyt kun puhutaan energiainfrastruktuureista, me puhumme nimenomaan teidän valiokuntanne asioista, koska jos ei ole infrastruktuureita, ei ole myöskään sisämarkkinoita. Ja me olemme nähneet, että infrastruktuureita ei ole riittävästi ja näin 27 kansallisen energia- markkinan yhdistyminen yhdeksi energian markkinoiksi on nyt hankalaa, ja siitähän olisi kuluttajille paljon etuja. Ensimmäinen etu olisi tosiaan se, että hinnat ovat kilpailukykyisiä, ja kun nähdään hintaeroja, jotka ovat 30 prosenttia Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan maiden välillä, niin täytyy miettiä, miksi näin on. Tätä ei voida hyväksyä sisämarkkinoilla. Ja tämä johtuu siitä, että infrastruktuureita puuttuu. Näissä maissa on lähes monopoli, joskus on todellakin vain yksi toimija, joka määrää hinnat. Ja infrastruktuureissa tällainen asema voidaan kyseenalaistaa, ja se johtaa sitten kilpailukykyisempiin hintoihin. Korostaisin sitä, että infrastruktuurit ovat vain 5-10 prosenttia loppuhinnasta kuluttajille. Eli vastahakoisuus rakentaa uusia infrastruktuureita silloin, kun sitä tarvitaan, siis silloin, kun sitä tarvitaan. Mehän tarvitsemme hyvin vankan kustannustehokkuusanalyysin kaikkien hankkeiden osalta, mutta silloin kun sitä tarvitaan, niin on selvää, että näiden varojen investointi johtaa tärkeisiin parannuksiin loppuhinnan osalta. Tämä 50 prosenttia vaikuttaa suoran hyödykkeen hintaan, joka on 40-50 prosenttia kuluttajahinnasta. Se on siis erittäin hyvä investointi. Ja meidän täytyy tietysti puuttua myöskin kysymykseen, joka on keskeinen. Eli ei riittävästi ymmärretä, että infrastruktuurita tarvitaan lisää sanotaan, että en halua tällaista takapihalle, niin emme tarvitse mitään infrastruktuureita. Suuren yleisön hyväksyntä on tärkeää ja on tärkeää myöskin kuluttajan kannalta, jos hän haluaa energiahuollon varmuutta, niin siihen liittyvät nämä infrastruktuurit. Ja se on asia, joka täytyy ymmärtää, eli millä tavalla energiajärjestelmä toimii, erityisesti sähköjärjestelmä, koska tulevaisuudessahan järjestelmät ovat yhä enemmän sähköisiä. Jos meillä ei ole oikeita infrastruktuureita, niin silloin saattaa järjestelmässä olla häiriöitä ja myöskin se riskin olemassa, että hinnat eivät ole kilpailukykyisiä. Myöskin meidän täytyy tiedottaa kuluttajia. Sekin kuuluu sisämarkkinoihin. Ja olen samaa mieltä siitä, että huolenaiheet, joista Kalnietti on lausunnossaan puhunut, ja jotka liittyvät niihin etuihin, joita koituu tavallisille kuluttajille, Ja tosiaankin on tärkeää, että kuluttajat hyötyvät tästä politiikasta sisämarkkinoilla. Siitä, että on parempia yhteen liittymiä markkinoilla Euroopan unionissa. Me pyrimme tavoitteisiin, joista hallitusten ja valtioiden päämiehet viime vuoden helmikuussa päättivät, eli että sisämarkkinat saatettaisiin energian osalta päätökseen vuoteen 2014 mennessä, ja että päästäisiin eroon näistä energiasaarekkeista vuoteen 2015 mennessä. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita, joista ollaan yksimielisiä korkeimmilla päätöksenteon tasoilla. Ja tämä tausta pitää aina muistaa. Sitten CEF ja Connecting Europe-väline. Tämä ei ole mitenkään päällekkäinen kohesiopolitiikan kanssa, kun ajatellaan energiakysymyksiä CEFissä, mutta tämä CEF kattaa telekommunikaation ja televiestinnän ja liikenteen osalta keskustellaan mahdollisista päällekkäisyyksistä aluerahastojen kanssa. Mutta energiakysymyksissä haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on se, että on todellinen eurooppalainen lähestymistapa infrastruktuureihin, koska infrastruktuureita pitää ehkä rakentaa yhteen maahan ja siitä sitten hyötyy naapurimaa. No sitten jos operaattorilta pyydetään investoimaan naapurimaahan, niin hän ei siihen suostu. Eli pitää olla järjestelmä, jossa sääntelijät, jotka määrittelevät infrastruktuurin hintoja, heidän pitää tehdä yhteistyötä ja he sitten jakavat nämä kustannukset ja edut johdonmukaisesti. Mutta jos ajatellaan vaikka tuulivoimaa Pohjanmerellä, se koskee yhdeksää maata, ja silloin näistä tuulipuistoista hyödytään kaikissa Länsi-Euroopan maissa, myöskin Keski-Euroopan maissa. Eli miten voidaan jakaa nämä kustannukset tällaisten hankkeiden osalta? Silloin pitää olla jotain kannustimia. Ja jos me pystymme optimoimaan nämä hankkeet, niin voimme säästää miljardeja euroja. Ja silloin kannattaa muutama sata miljoonaa sijoittaa EUn veromaksajien varoja näihin hankkeisiin, koska se on järkevää siitä hyötyvät kaikki, myöskin kuluttajat. Eli silloin kun on tämä tilanne, meidän täytyy löytää varoja, jotta voidaan edistää näitä rajatylittäviä hankkeita, ja joista on hyötyä useammille maille. Ja joskus on vaikea sanoa, kuka eniten hyötyy. Yksi maa hyötyy vaikka 40 prosenttia, toinen 10 prosenttia, joku toinen 5 prosenttia, niin miten sitten tällaiset asiat hoidetaan? Ja me haluamme, että me kann, voimme kannustaa näitä investointeja, koska näin markkinoita voidaan integroida ja varmistaa kuluttajien kannalta energiahuolto. Ja tällä tavalla kyse on todella eurooppalaisista varoista. Se ei ole liitoksissa mihinkään kansallisen lähestymistapaan ja siinä mielessä tämä on erilainen kuin rakennerahastot. Ja meillä on eurooppalainen lähestymistapa, jossa sitten päätetään näiden varojen käytöstä. Kiitos. Thank you. Thank you very... Kiitoksia tästä hyödyllisestä yleiskatsauksesta, josta meille on hyötyä. Mehän laadimme tästä lausunnon. Meillä on aika paljon aikaa. Le Grip on vuorossa vasta kello 10. Manders nyt on paikalla. En tiedä, haluaako hän käyttää puheenvuoron. Varjoesittelen ei ollut aikaisemmin paikalla. Ja Mayer on jo listalla. Eli otamme vielä toisen puheenvuorokierroksen komission puheenvuoron jälkeen ja sitten Schwab saa loppupuheenvuoron. Ja siellä on myöskin aluekehitysvaliokunnan jäsen paikalla. Niin olette myöskin täällä, mutta tehän olette erikoistuneita näihin aluekehityskysymyksiin. Ja Maier ensimmäisenä, olkaa hyvä. Ja, danke schön. Kiitos. Halusin kaksi asiaa nostaa lyhyesti esiin puheenvuorossani. Yhtäältä tämän verkoston perustaminen erityisesti uusiutuvien energian lähteiden käytössä tämä verkon perustaminen tapahtuu täysin toisin kuin tähän asti. Ajatellaan vaikkapa Pohjanmeren suuria tuulipuistoja, Niistä tulee maa, maaverkostoon valtavasti sähköä, jota ei pystytä edes ottamaan vastaan ennen kuin verkko on todella toiminnassa niin, että sillä on vastaanottokykyä ja levityskykyä. Eli emme me tarvitse tällaisia valtavia hankkeita, jos meillä ei sitten ole vastaanottokapasiteettia ja levityskapasiteettia. Eli ei yksinomaan Alasaksi tai Saksa tai naapurimaat eivät ole tässä kyseessä, vaan laajemmaltikin koko alue. Sitten hinta. Jos se hintaerot ovat jopa 30 prosenttia, niin tämä ei liity infrastruktuuripuutteisiin tai puutteisiin verkossa, vaan kyse on hyvin paljon politiikassa. Saksassa energian hinta on noin puolet siitä on energiahintaa ja loput on sitten politiikkaa, eli lisiä ja niin edelleen, tai esimerkiksi tukia uusiutuville energialähteille ja niin edelleen. Eli verkon kanssa tai kilpailun kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Saksassa hyvin suuri osa äh, näistä rahoista käytetään sitten uusiutuvien energianlähteiden äh, infrastruktuurihankkeisiin. Eli meidän on yhtäältä laskettava, äh, mitä verkko maksaa, onko meillä tähän varaa, ja toisaalta katsottava sitä, että energiahinnat ovat, lasketaan kyllä erittäin pitkälti kansallisella tasolla, eikä sisämarkkinoita huomioon ottaen. Kiitos. Uh, Mrs. Rühle, I äh, Ihan lyhyesti. Mayer tuossa jo oikeastaan tärkeimmät asiat nostikin esiin. Yksi asia, ettei mitään väärinkäsitystä synny. Tämä valiokunta luonnollisesti tukee täysin eurooppalaisten verkkojen perustamista ja niin kuin te, mekin olemme sitä mieltä, että tämä on Euroopan tehtävä, koska mekin näemme sen vaaran, että jäsenvaltiot kädessä ajattelevat omaa verkkoaan, eivätkä niinkään yhteiseurooppalaisia verkkoja. Ja jos me haluamme todellisen käänteen energiapolitiikassa, niin Euroopan on toimittava. No, nyt meidän täytyy keskittyä siihen, mistä me olemme vastuussa, mistä ITRE tai muut valiokunnat ovat vastuussa. Siitä tässä nyt on kyse pikemminkin. Kiitos. Okay, um, anybody else? Kiitoksia. Sivic vielä. Se on... Hyvin lyhyesti. Haluaisin ottaa kantaa johtaa siihen, missä komission edustaja puhui tämän hankkeen eurooppalaisesta luonteesta. Voisin kenties antaa pienen neuvo, joka ehkä tuntuu, joka on hyvin tärkeää, kun ajatellaan tiettyjen stereotyyppien murtamista uusissa jäsenvaltioissa – on sellaista julkista mielipidettä, että jos kohesiorahastoja rajoitetaan, niin silloin rahaa viedään pois. Ja uskoakseni myönteinen argumentointi, jota tässä esititte, on todella järkevää energiabisneksessä. Ei voida edetä tällä tavalla yksin. Tietystikin voidaan miettiä, miettiä, mitä yksittäiset maat haluavat tehdä, mutta kun kysymys on integraatiosta, niin silloin täytyy toimia Euroopan tasolla. Haluaisinkin kommentoida tätä myönteistä ajattelua, josta nyt pitäisi pitää kiinni. Tässä puhuttiin budjettinäkymistä 2014-2020 vuosille ja haluaisin rohkaista komissiota todella äh, olemaan tällä tavalla myönteisiä. Minä ehdotan, että katsotte asioita myönteisestä vinkkelistä. Uh, thank you. Mr. Schwab, did you... Kiitoksia. Schwab, oliko teillä vielä loppupuheenvuoro? Hold on, hold on, Mr. Manders. No, hetkinen, Manders vielä haluaa käyttää puheenvuoron ensin. Kiitos. Pyydän anteeksi, että tulin myöhässä. Jäin jumiin ruuhkaan, niin kuin Brysselissä usein käy. Varjoesittelijä pyysi minua nostamaan esiin joitain asioita ja kysymyksiä esittelijälle tai valmistelijalle liittyen tähän tavallinen kuluttajakonseptiin ja mikä on heidän etunsa. Hän halusi kuulla tästä hiukan enemmän. Ja tietenkin varjoesittelijä tässä puheenvuorossa Anna sanoo kaikki nämä kohteliaisuudet, mutta en nyt ehkä niitä toista kun kerran. Ne varmasti täällä on jo kuultu. Ja sitten hän tulee esittämään tiettyjä tarkistuksia siitä, että vahvistetaan uusiutuvien energianlähteiden keskittymistä – energiamarkkinoiden kilpailuvääristymistä on myös estettävä. Tämä oli Ulle Schmidtin viesti. Minä haluaisin komission puheenvuoron lisätä vielä seuraavaa. Hinnat, infrastruktuurihinnat, infrastruktuurin perustamis- rakentamishinnat ovat paljon kalliimpia joissain Euroopan osissa kuin taas toisissa. Ja jos ja kun näin on, niin meidän täytyy tietää, mistä se johtuu Johtuuko se siitä, että tämä on monimutkaisempaa? Mutta jos vaikkapa moottoritie Sveitsissä on halvempi kuin jossain Itä-Euroopassa, niin sitten kyllä joku asia on pielessä. Ja minä en usko, ja olen kyllä hyvin myönteinen, ja haluan aina katsoa elämää vaaleanpunaisten lasien läpi, mutta kyllä minun mielestäni meidän täytyy nyt tässä hiukan asiaa tutkia ja ottaa selvää, että mihin näitä tai miksi näitä ylimääräisiä investointeja tarvitaan, varsinkin jos ne ovat eurooppalaista rahaa sitten, mitä halutaan käyttää. Ja sitten vielä tarvitaan tällainen ikään kuin energiaympyrä niin, että kaikki Euroopassa saavat energiaa. Kiitos. So, uh, before I bring... Ennen Schwabia. Oliko Demolle vielä komissiosta jotain sanottavaa ehkä? Meillä on vielä aikaa kyllä, jos haluatte vastata näihin kohtiin. Yes, thank you, uh, Chairman. It's uh, rare enough. Uh, Kiitoksia. Niin on harvinaista, että meillä on aikaa selittää kantamme vähän enemmän tällä valiokunnassa, eli tartun nyt tähän tilaisuuteen. Nämä pari kolme kysymystä, jotka tulivat nyt esille, esikuva-analyysi rakennuskustannusten osalta on tietysti tärkeää. Sääntelijät ovat kansallisia sääntelijöitä ja heidän on hyväksyttävä investoinnit, joita on ehdotettu, mutta kun luodaan tämä energiasääntelijöiden yhteistyövirasto, joka on eurooppalainen elin, niin silloin meillä on enemmän mahdollisuuksia merkata näitä kuluja ja toimia yhdenmukaisesti. Eli voin vakuuttaa teille, että olemme oikealla polulla, koska tämä on tärkeä kysymys. Sitten uusiutuvat energialähteet. Mehän tiedämme, että tässäkin meillä on kansallisia käyttösuunnitelmia ja varmaan kesäkuussa julkistamme tiedonannon sitten näistä suunnitelmista, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin ja haluamme tietysti varmistaa, että nämä suunnitelmat ovat samansuuntaisia Euroopan tasolla eikä luoda mitään kilpailuvääristymiä. Se on tietysti hyvin keskeinen kysymys energian sisämarkkinoilla, että ymmärretään täysin, mitä tapahtuu uusiutuvien energialähteiden osalta. Pitää myöskin paikkansa, että mitä enemmän meillä on uusiutuvia energialähteitä, energiaa miksissä EU:ssa, sitä enemmän tarvitaan joustavia ja hyvin yhteen toimivia infrastruktuureita. Se on tietysti yksi suurista kysymyksistä – meidän on optimoitava uusiutuvien energialähteiden käyttö. Eli meidän täytyy katsoa, missä on tuulta, missä on aurinkoa. Meillä pitää olla järjestelmiä, jotka sitten viime kädessä rahoittavat uusiutuvien energialähteitä siellä, missä ei ole tuulta eikä auringon valoa. Eli on erittäin tärkeää, että me tarkastelemme tätä Euroopan näkökulmasta, jotta voimme optimoida kaikki energialähteet. Tänäkin päättää tähän ja kiitoksia hyvistä kommenteista tämän hankkeen osalta. Yeah, Mr. Niin, vielä. Commission if possible. Lisäkysymys komissiolle, jos sopii. Tiedättekö, kuinka kauan tarvitsemme vielä fossiilienergiaa tai milloin sitten siirrymme uusiutuviin, koska jos nyt investoimme eurooppalaisiin infrastruktuureihin ja 25 vuoden päästä emme enää tarvitsekaan fossiilipohjaista energiaa, niin eikö tämä mennyt pieleen tämä investointi silloin? Yes, if I may. Yes, yes thank you very much. Kiitoksia. No ensinnäkin hyvä politiikka on monipuolistamispolitiikkaa. Jos olette nähneet suunnitelmamme vuoteen 2050 mennessä energian osalta, me olemme miettineet erilaisia vaihtoehtoja – sen suhteen, miten energiajärjestelmä saattaa kehittyä seuraavan 40 vuoden aikana. Ja selkeästi on nähty, että yhä enemmän on sähköä, ja sähkö tulee yhä enemmän uusiutuvista energialähteistä, se on selvää. Mutta tuulivoima ja aurinko, aurinkoa ei ole koko ajan, eli ne on yhdistettävä muihin energialähteisiin, ja siksi kaasu tarjoaa parasta mahdollista joustavuutta, kun sitä yhdistetään uusiutuvien energialähteisiin. Eli tämä koskee siis suunnitelmaa vuoteen 2050 mennessä. Me tarvitsemme erityisesti kaasua seuraavina vuosikymmeninä. Ja sitten fossiilisten polttoaineiden osalta on todettu, että meidän on vähennettävä hiiltä Ja vuonna 2030 optimistisesti ajattelimme viisi vuotta sitten, että vuoteen 2020 mennessä päästäisiin tavoitteeseen, mutta hiilidioksidin varastointiteknologia ei vielä ole ihan kunnossa ja me tarvitsemme uutta teknologiaa fossiilisten polttoaineiden osalta, jos niitä halutaan käyttää vielä tulevaisuudessakin. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole varaa siihen, että kielletään yksi energiamuoto. Meidän täytyy käyttää kaikkea, mitä meillä on, ja tietysti on varmistettava, että voimme nopeasti siirtyä kohti vähähiilistä taloutta. Ja se on tavoite ja siihen voidaan päästä monella eri tavalla. Well, thank you very much. Uh, I'm, uh... Kiitoksia. Ja olemme nyt voineet onneksi hyödyntää teidän läsnäoloanne täällä valiokunnassa, koska useinhan täällä ei ole energiapääosaston huippu tyyppejä kertomassa meille näistä asioista. Sitten Schwab, oliko vielä lopuksi jotain sanottavaa? Kiitos puheenjohtaja. Olennaisista tavoitteista olemme ehdottomasti samaa mieltä puolueen rajojen yli. Haluamme päästä tilanteeseen, jossa palveluntarjoajat tarjoavat samalla hinnalla kuluttajille energiapalveluja rajat ylittäen niin, että kustannuksia voidaan säästää. Ja tämä ei suinkaan ole vain uusien jäsenvaltioiden tehtävä, koskee yhtä lailla myös vanhoja jäsenvaltioita. Koko joukko tällaisia konnektoreita vielä puuttuu ihan vanhoissakin jäsenvaltioissa, koska energiajäteillä on ollut lähestulkoon monopoliasema monissa jäsenvaltioissa. Siksi meidän täytyy sopia tästä yhteydestä tavoitteesta, niin kuin olemme tehneetkin. Ja Rouva Kalniete, valmistelija, on lausuntoluonnoksessaan juuri tällaisen linjan valinnut. Ja se, mitä kuluttajista tässä sanoin ja kansalaisista ylipäätään, niin kuin komissio korjasi. Tämä koskee kotitalouksia, koska nehän niitä energian kuluttajia ovat. Ja varmaankin 7. toukokuuta mennessä saamme koko joukon tarkistuksia, että saamme sitten parannettua tätä tekstiä entisestä äänestyksessä. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. And I think you can see the level of... Kiitoksia. Eli näette, että tästä asiasta ollaan hyvin kiinnostuneita. Ja Kalnieten lausunto varmastikin heijastelee myös tätä. Erityisesti panimme merkille sen, mitä komission edustaja sanoi siitä, että meidän täytyy miettiä kannustimia, jotta luotaisiin näitä linkkejä, koska ne ovat hyvin tärkeitä, jotta koko Euroopan energiatalous toimisi paremmin kuluttajien kannalta. Ja myöskin, koska uusiutuvien energialähteiden käyttö on erilaista eri alueilla, ja meidän pitää – parantaa energian siirtoa etelän ja pohjoisen välillä kumpaankin suuntaan talvella ja kesällä, riippuen vuoden aikojen erityispiirteistä. Eli meillä on paljon vielä työtä tehtävänä ja poliittisesti meidän pitää olla tässä myöskin aktiivisia. Eli kiitoksia nyt Sandralle ja myöskin komissiolle. No niin, hyvät naiset ja herrat. Me olemme nyt aikataulusta edellä, koska puhuitte niin lyhyesti tänä aamuna. Odottelemme nyt, että Arias tulee puhumaan digitaalisista sisämarkkinoista. Eli ehkä nyt pidämme ihan pienen tauon ja jatkamme sitten kello 10. Voitte käydä hakemassa kahvia tai keskustella kollegoidenne kanssa muista asioista. Ja sitten kun Arias on paikalla kymmeneltä, niin siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, eli digitaalisiin sisämarkkinoihin. Uh, ladies and gentlemen, we are ready to resume. Our rapporteur's here. No niin, esittelijä saapui paikalle, eli voimme jatkaa. Good. So can I... Um, no niin. Eli tervetuloa nyt kaikille, jotka ovat tulleet seuraamaan seuraavaa kohtaa esityslistalta. Tämä on erittäin tärkeä oma-aloitemietintö, vastaus komission tiedonantoon liittyen puitteista digitaalisilla sisämarkkinoilla. Digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattaminen on nyt selkeä prioriteetti, kun uudistamme ja tähtäämme kasvuun. Ja aikaisemmin mainitsinkin jo, että minulla oli etuoikeus puhua kansallisten parlamenttien konferenssissa Kööpenhaminassa maanantaina koskien työtämme sisämarkkinoiden osalta. Ja Kruus oli siellä eilen aamulla myöllä myöskin puhumassa tästä, eli tästä puhutaan hyvin paljon tästä asiasta. Haluaisin kiittää myöskin Pablo Ariasia ja kaikkia jäseniä, jotka ovat olleet mukana digitaalisten sisämarkkinoiden työryhmässä. Siellähän on ollut hyviä kokouksia, joissa on ollut hyvä läsnäolo viimeisten kolmen kuukauden aikana ja olemme keränneet paljon tietoja ja varmasti saamme ne kaikki mukaan tähän mietintöön. Tiedän, että pituuden osalta on rajoituksia, mutta varjoesittelijät varmaan haluavat tehdä paljon tarkistuksia. Siinä hiukan taustatietoa tälle työlle. Ja sanoisin vielä, että oma aloitemietintö johtaa sitten ehdotuksiin, joita odotamme komissiolta koskien sähköisiä allekirjoituksia. Nehän ovat tärkeitä kysymyksiä myöskin. Ja sitten on muitakin kysymyksiä, jotka liittyvät tähän esimerkiksi kuluttajaohjelma, joka nyt käynnistetään 22. toukokuuta. Ja sekin sisältää sitten merkittäviä elementtejä, jotka ovat tärkeitä digitaalisten sisämarkkinoiden kuluttajille. Eli paljon työtä vielä on edessä ja Koratsa Bild puhuu sitten tästä vähittäismyynnistä. Siihenkin liittyy digitaalisia näkökulmia. Ja edellisessä työryhmän kokouksessa oli asiantuntijoita Britannian vähittäisalalta ja internetkauppiailta. Meidän täytyy heidätkin ottaa enemmän mukaan tähän keskusteluun. No, tämä alustus on nyt hiukan pidempi, mutta tämä on kuitenkin erittäin keskeinen aihe tässä valiokunnassa, joten pyytäisin, että esittelijä Arias avaa tämän keskustelun. Eh, Kiitokset Malcolm. Olisin tullut mielelläni aikaisemmin, mutta valitettavasti minulla oli toinen kokous, emmekä päässeet ajoissa sitä lopettamaan. Eh, en ollut siis niin täsmällinen kuin olisin halunnut, mutta nyt kuitenkin aloitetaan e, haluan aloittaa sanomalla, että olemme iloisia tästä komission tiedonannosta. Ja kuten kaikki tiedämme, teemme tiivistä yhteistyötä tässä asiassa. Tämä on siis ehdotus, mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää jatkaa työtä. Ja Euroopalla on yli 15 miljoonan kuluttajan potentiaali ja äh, sähköinen kauppa Euroopassa internetin kautta ei vielä riittävästi toimi eikä ole päässyt koko potentiaaliansa hyväksi käyttämään. Ja äh, senpä takia 8 ähm, prosenttia prosenttia äh, on meidän kokomme koko maailman näistä markkinoista ja äh, kuitenkin meidän pitäisi olla paljon korkeammalla tasolla. Tämä eurooppalainen skenaario äh, tietysti on törmännyt moniin esteisiin, joka estää kehityksen ja tarvittaisiin Ähm, paljon johdonmukaisempaa ja selkeämpää lainsäädäntöä. Se on nyt tällä hetkellä aivan liian sirpaleista, eikä meillä ole myöskään oikeusvarmuutta ja äh, tarvitaan myöskin lisää avoimuutta. Ja senpä takia olemassa olevia sääntöjä täytyisi yksinkertaistaa, jotta tuotaisiin lisää luottamusta, avoimuutta ja kasvua ja työllisyyttä. Meidän kilpailijoillamme on yhtenäinen lainsäädäntö ja helpompi toimintaympäristö. Sen takia heillä on myöskin digitaalimarkkinoilla paljon helpompi toimia ja myöskin äh, omilla yrityksillämme Euroopassa on aika vihamielinen ympäristö toimia ja tämä siis vaikuttaa sähköiseen kauppaan. Nyt talouskriisin aikoina ja työttömyysaikoina PK-yritykset EU-ssa, jotka kuitenkin tuovat 70 uudesta työpaikasta, niin niiltä pitäisi nämä esteet nyt poistaa PK-yritykset eivät voi toimia samalla tavalla kuin ne suuret yritykset, monikansalliset yritykset, jotka myyvät verkossa tuotteitansa koko Euroopan unionilla, unionissa ja äh, voivat äh, todella käyttää hyväkseen myöskin kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita ähm, tietosuoja tai muu äh, lainsäädäntö niille tarjoaa. Senpä takia meillä on Espanjassa esimerkiksi Indidexistä yrityksistä. Tällainen ähm, esimerkki, se on kansainvälinen yritys, mutta eurooppalainen yritys kuitenkin, ja se toimii se tekstiilisektorilla. Ja äh, itse asiassa espanjalaisessa lehdessä kerrottiin, että se on käytänyt yli 12 miljoonaa euroa myydäkseen Euroopan laajuisilla markkinoilla. Tällä hetkellä se toimii siis 14 maassa Euroopassa tällä tavalla mahdollisuudet, joita digitaalitalous yritykselle tarjoaa, ovat todella kiistämättömät ja viime vuosien aikana yhtä tuhoutunutta työpaikkaa kohden on luotu 2,7 työpaikkaa digitaalitaloudessa ja äh, on hyvin selvää, että että digitaalitalous voi todella tuoda meille mahdollisuuden päästä tästä kriisistä pois ja sen takia meidän pitäisi toimia hyvin myönteisellä tavalla tässä ja erityisesti tältä osin parantaa nuorten työllisyyttä, koska se on yksi pahimmista ongelmista, joita meillä Euroopassa tällä hetkellä on. Euroopalla on, Eurooppa on nyt tien risteyksessä kuinka aiomme toimia, ryhdymmekö luomaan myönteistä vai vihamielistä ympäristöä. Ja meidän täytyy nyt todella Äh, miettiä, kuinka globaalitalouteen, digitaalitaloutemme liitämme. Ja meidän täytyisi päättää, että Euroopassa ei olisi mitään esteitä tällä tavalla, sellaisia esteitä, jotka estävät äh, työpaikkojen luomisen yrityksissä. Eikä kysymys ole pelkästään vain tästä, pelkästään vain yrityksestä. Jos äh, yritykset eivät pysty toimimaan ulkomarkkinoilla myöskään, niin sekin aiheuttaa ongelmia. Ja perinteiset eurooppalaiset markkinat eivät ole vielä päässeet todelliseen kukoistukseensa ja meillä on nyt todella mahdollisuus toteuttaa yhtenäinen digitaalimarkkina, siis digitaaliset sisämarkkinat Euroopassa. eurooppalaisten instituutioiden tarkoituksena on ollut viime vuosina kehittää erilaisia aloitteita, joiden pohjalla, joka tavoitteena olisi päästä juuri näihin tavoitteisiin. On ollut erilaisia tiedonantoja sähköisestä kaupasta, digitaaliagentasta sekä sisämarkkina-asiakirja on luotu sekä on tehty sellaisia lainsäädäntöjä, jotka ovat pyrkineet parantamaan myöskin kuluttajien oikeuksia digitaalimarkkinoilla. Euroopan parlamentti on myöskin hyväksynyt useita tämän tyyppisiä äh, äh, mietintöjä ja olemme tehneet kovasti tämän asian eteen. Erityisesti olemme pyrkineet luomaan erityisen työryhmän, joka keskustelisi juuri äh, sähköisestä kaupasta ja ottaisi huomioon olemassa olevat säännöt sekä pyrkisi parantamaan tilannetta konkreettisella tavalla, mutta on myöskin hyvin tarpeen epäilemättä myöskin mennä pidemmälle. On hyvin tärkeää, että tarvitsemme selkeitä lainsäädäntöpuitteita ja tarvitaan myös myöskin uudistuksia ja tämän nykyisen tilanteen muuttamista. Ja me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että innovatiivisuus on todella selkeä avain yritysten onnistumiseen ja äh, se ei onnistu, jollevat Euroopan toimielimet ja erityisesti Euroopan parlamentti edistä äh, tällaista avointa toimintaympäristöä, joka mahdollistaisi kilpailukyvyn kehittymisen. Yritystemme äh, täytyy voida toimia äh, ja kilpailla internetissä yhtäläisin mahdollisuuksin ja meidän Täytyy muistaa, että monet kansainväliset yritykset estävät yritystemme toiminnan. Meidän täytyy sillä tavalla auttaa pk-yrityksiä, että ne voisivat äh, käyttää äh, sellaisia välineitä, äh, jotta ne voisivat päästä kokonaiseen käyttämään täysimääräisesti tätä potentiaalia, jonka digitaalimarkkinat tarjoavat. Ja myöskin pitäisi auttaa niitä yrityksiä, jotka ovat jo mukana internetissä. Digitaali vallankumous tietysti on hyvin tärkeä asia ja nyt meidän täytyy todella pyrkiä tässä asiassa etenemään. Ja tällä vaalikaudella kysymys on erityisesti juuri pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä yritystemme kilpailukyvystä. Ja tällä vaalikaudella mielestäni meidän, meillä on varmasti sama mahdollisuus toteuttaa käytännössä nämä asiat menestyksekkäästi. Jos emme näihin tavoitteisiin pääse, niin tällä vaalikaudella minun mielestäni olemme epäonnistuneet kaikkein eh, tärkeimmät tekijät eh, liittyvät, tai niihin, jotka nyt tällä hetkellä pyrkivät markkinoille, täytyy panostaa, koska ne voivat olla ensi tai seuraavassa vaiheessa kaikkein tärkeimmässä asemassa markkinoille. Ja nyt tässä kriisissä olen sitä mieltä, että digitaalimarkkinoilla on tärkeä asema ja uskon, että meidän täytyy pyrkiä toimimaan monella tavalla. Meidän täytyy edistää juuri verkkotoimintaa yrityksissä, pk-yrityksissä ja luoda sellaisia lainsäädännöllisiä puitteita, että näillä yrityksillä olisi mahdollisuus kehittää verkkokauppansa paljon tehokkaammalla tavalla ja yksinkertaisella tavalla, esimerkiksi sillä tavalla, että EU-tasolla olisi sellainen mahdollisuus, että voitaisiin käyttää sähköistä allekirjoitusta ja varmentamista sähköpostin kautta ja on myöskin todella otettava huomioon kaikki sellaiset mahdollisuudet, joita koulutus voi vaikkapa PK-yritykselle tarjota esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian puitteissa. Ja sähköinen kauppa on hyvin tärkeä kysymys myöskin ja ähm, on myöskin pyrittävä tältä orin standardoimaan lisää äh, ympäristöä. Ja äh, tässä uudessa digitaaliajassa ehdotuksemme äh, tämä eh, komission ehdotus siis on todella tärkeä askel eteenpäin ja uskon, että meidän täytyy nyt työskennellä kovasti, että Euroopassa hyväksyttäisiin sellainen järjestelmä, joka samanaikaisesti kun se suojaa yksityisyyttä myöskin eh, ja takaisi myöskin perusoikeudet, että se toisi lisää kuluttamusta kuluttajille ja antaisi mahdollisimman suuren joustavuuden yrityksille, jotta ne voisivat kehittää internetkauppansa ilman, että ne joutuisivat liiaksi kärsimään kustannuksista ja byrokratiasta Hyvät postijärjestelmät ja niiden toiminta on hyvin tärkeää myöskin tältä osin, sillä on hyvin tärkeää, että myöskin kuluttajat saavat tilamansa tavarat joustavalla tavalla ja senpä takia äh, nyt pitäisi pyrkiä parantamaan rajat ylittäviä palveluita, koska ne eivät toimi vielä riittävän tavalla ja hinnat ovat myöskin korkeita. Äh, kaikki nämä tekijät johtavat, että ihmiset ostaisivat muista maista tavaroita, koska asiat ovat olleet hyvin mutkikkaita tältä osin. Tämän direktiivin hyväksyminen kuluttajien oikeuksista on varmastikin ollut suuri askel eteenpäin kun on voitu parantaa oikeusvarmuutta ja myöskin kuluttajien suojaa ähm, sähkö, sähköisessä kaupassa ja mm, mahdollisimman pian jäsenvaltioiden pitäisi tämä toteuttamassa lainsäädännössään. Tarvitaan mm, useiden aspektien toteuttamista ennen kuin todella pystytään vahvistamaan kuluttajien luottamusta tässä asiassa. Ja Nämä eri aspektit liittyvät muun muassa siihen, että pitäisi hyväksyä uusi asetus vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä ja että pitäisi myöskin pyrkiä yksinkertaistamaan ähm, sellaisia ja sellaisten ratkaisuja, jotka riittyvät esimerkiksi verkkotalouteen ja tarvittaisiin myöskin sellainen koodeksi, joka ottaisi huomioon ähm, nämä äh, toimet digitaaliympäristössä ja myöskin Euroopan digitaaliagenda on hyvin tärkeää. Tarvitaan lisää resursseja myöskin eurooppalaisille kuluttajakeskuksille ja erityisesti tälle kuluttajan suojaverkostolle. Tämä nämä ovat asioita, joista olemme jo keskustelleet ja ne ovat hyvin tärkeitä, jotta äh, keskustelemme näistä asioista edelleen. Minun mielestäni kysymys on siitä, että on saatava paranemaan luottamus digitaalikauppaa kohtaan ja tämä liittyy myöskin tietysti myöskin niihin lääkkeisiin, joita myydään netissä. Siis on myöskin hyvin tärkeää pyrkiä homogenisoimaan, yhtenäistämään ja yksinkertaistamaan sääntöjä, jotka liittyvät sähköiseen kauppaan ja erityisesti siihen, kuinka PK-yritykset joutuvat kärsimään paperisodasta ja hallinnollisesta taakasta olipa kysymys nyt sitten minkä tyyppisestä kauppatavarasta tahansa. Ja on hyvin tärkeää, että nämä asiat otetaan huomioon. Sitten on hyvin voimakkaasti vahvistettava nykyistä lainsäädäntöä, erityisesti muun muassa mitä tulee syrjintään artikla 20 kohta kaksi direktiivissä, palveludirektiivissä on tullut hyvin kuuluisaksi valitettavasti siksi, että sitä ei ole pantu täytäntöön niinkään. Ja senpä takia komissiossa ja jäsenvaltioissa pitäisi ponnistella voimakkaammin tekijäteollisoikeuksien suojelu sekä väärentämiset ovat hyvin vaikeita ongelmia. Sen takia pitäisi vahvistaa olemassa olevan oikeuskehystä ja sen takia pitäisi myöskin parantaa myöskin kollektiivisten, kollektiivisten tekijänoikeuksien suojaa. Ja on hyvin tärkeää, että eurooppalaisen digitaaliagendan tavoitteet saavutetaan. Tällä tavalla voidaan parantaa sähköisen kaupan turvallisuutta ja pitäisi myöskin luoda uusi sähköinen julkisten hankintojen järjestelmä. Tässä komissio onkin jo kaavailut strategiaa Euroopan tasolla ja on hyvin tärkeää, että tämä strategia toteutettaisiin. Nämä ovat siis suuria suuntaviivoja keskeisimpiä äh, toimintalinjoja ja minun mielestäni niitä pitäisi kehittää, vaikkakin tietysti myöskin monia muita kysymyksiä vielä nousee, joita valitettavasti en tässä ehdi mainitsemaan, mutta epäilemättä haluaisin myös, että ne olisivat ole tässä mukana, mutta haluaisin nyt kuunnella myöskin täällä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kollegoiden näkemykset tähän asiaan. Ja muuta en tästä nyt halua vielä enää sanoa, koska nämä kysymykset, jotka tässä mainitsin, ovat siis M-kauppa, joka on erittäin tärkeää sähköinen kauppa, se olisi pitänyt saada tähän mietintöön mukaan moskin, mutta valitettavasti äh, tästä en nyt halua puhua enempään ja pidempään tässä, mutta mielelläni nyt haluan kuulla todella ähm, teidän ja Kiitokset arvoisa puheenjohtaja. Good. Well, thank you very much indeed for that um, comprehensive introduction. Kiitoksia tästä kattavasta alustuksesta. Eli nyt varjoesittelijät ja kaikki muut sitten heidän jälkeensä. Eli Correa de Campos, Lökegaard, Manders, puhutteko te? Ei. Engström, McClarkin, Gustafsson ei ole paikalla. Stella Mott komissiosta on täällä, joten hänkin voi sitten puhua hiukan myöhemmin. Ja sitten Koratsa Bild haluaa myöskin puhua tästä. Eli ensin varjoesittelijät. Ja ensimmäisenä Koreide Campus. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt hetken osoittaa kunnioitusta portugalilaista jäsentä Portasia kohtaan, joka eilen kuoli 53 vuoden iässä. Tämä on erittäin ikävä uutinen. Hän oli maamieheni Euroopan parlamentin jäsen – vakautunut eurooppalainen, hän uskoi Euroopan hankkeeseen, vaikka politiikassa emme olekaan ihan samoilla linjoilla. Haluaisin kiittää myöskin Pablo Ariasia kaikesta työstä, jota hän on tehnyt tässä valiokunnassa. Haluaisin kiittää häntä tästä alustuspuheenvuorosta. Hän on todella sisäistänyt hengen tämän työn osalta, jota nyt pitää tehdä, ja nykyisin on paljon vaikeampaa kuin luulimme, että olisi, kun tämä työ käynnistettiin vuosi sitten, kuvittelimme, että tässä vain täytettäisiin aukkoja. Mehän tiesimme, että 9 prosenttia internetkaupasta on rajat ylittävää ja ajattelimme, että tämä olisi aika helppo asia lisätä tätä rajat ylittävää kauppaa ja täydentää sisämarkkinoiden aukkoja. Nyt tiedämme, että tilanne on paljon monimutkaisempi. Tiedämme, että on paljon ongelmia, jotka täytyy selvittää – tässä sirpaloituneessa ympäristössä, jossa on paljon epäluottamusta ja tiedon puutetta. Tiedon puute on myöskin kysymys, josta hyötyvät ihmiset, jotka käyttävät hyväkseen tekijänoikeuksien puuttumista järjestelmässä kun internetissä tehdään transaktioita, joissa pankkikustannukset eivät ole ihan samoja eri maissa, kun tilausjärjestelmät ovat erilaisia eri maissa, kuluttajasuoja on erilaista, kaikki tämä johtaa ongelmiin. Eli usein on Euroopan vastaisia ajatuksia ja syrjintää kansallisuuden pohjalta, kun kyse on kaupasta internetissä, sitten kielet, joita eri nettisivuilla on käytössä – Tällöin ihmiset eivät pysty välttämättä ostamaan muista maista, eivätkä voi valita täydestä tuotevalikoimasta, eivätkä kuluttajat näin ollen pysty vertailemaan tuotteita. Kaikki nämä ovat ongelmia, jotka ovat nousseet esille. Ja kaikki tämä osoittaa, millaisia mahdollisia puutteita järjestelmässä on. Kuitenkin potentiaali on valtava talouden ja työllisyyden ja erityisesti nuorisotyöllisyyden kannalta, kuten esittelijä mainitsi. Eli tämä on tilaisuus, jota emme saa jättää käyttämättä. Komissio on julkistanut tiedonannon, joka on hyvin suorasukainen, se on hyvin looginen ja siinä on painopistealueita, joista olen samaa mieltä. Ja meidän työryhmämme on osoittautunut erinomaiseksi foorumiksi, jolla voimme kommunikoida eri sidosryhmien kanssa. Ja yleisesti ottaen asenne verkkokauppaa, verkkokaupan suhteen on yksimielinen. Ja me olemme sitoutuneita ajatukseen, että meillä pitää olla turvallista kaupankäyntiä verkossa. Ja jos meillä on ongelmia päästä tähän tavoitteeseen nyt, niin sitten meillä on erinäisiä aiheita, joita pitää kehittää, jotta näistä ongelmista selvitään. Ja Pablo Arjasen työ menee ihan oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Engström. Thank you. Kiitoksia. Onnen näiden aiempien puhujien kanssa ihan samaa mieltä ja myös komission kanssa samaa mieltä komission tiedonannonhan olemme lukeneet. Sisämarkkinoiden kehittäminen on yksi pää asioista, joita meidän täällä täytyy hoitaa ja erityisesti digitaaliset sisämarkkinat. Olen samaa mieltä aiemmin, aiempien puhujien kanssa. Pidän tätä erittäin tärkeänä koko Euroopalle. Olen aika luottavainen sen suhteen, että saamme tämän äh, aloite mietinnön laajalla enemmistöllä hyväksyttyä täällä. Mutta ongelma on sitten lainsäädäntö itsessään. Katsotaan nyt vaikkapa sähköistä kauppaa, e-kauppaa. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että todennäköisesti suurin ongelma on luottamuksen puute, siis kuluttajien luottamuksen puute. Luottamus ei ole asia, jota me poliitikot voimme ylhäältä alaspäin sanella. vaan luottamuksen täytyy antaa luonnollisesti kasvaa. Mutta jotta voisimme tämän luottamuksen kasvua edistää, niin jos kuluttajalainsäädäntö kaikkialla Euroopassa olisi sama, samanlaista, niin kuluttajien olisi helpompi alkaa tehdä ostoksia muista Euroopan maista – Mutta kun keskustelimme kuluttajalainsäädännöstä, päätimme vastustaa täyttä harmonisointia. Eli tässä on nyt tällainen pieni ero ajatusten välillä. Ja kun katsotaan teollisia tekijän oikeuksia, olemme tehneet päätöksiä ja olen hyvin huolissani siitä, että me vesitämme kuluttajien luottamusta entisestään että entäpä jos tuote ei tulekaan perille tai se ei olekaan se, minkä on luullut ostavansa. Ja sitten on tietenkin vielä sekin mahdollisuus, että tulli takavarikoi näitä tuotteita rajoilla ja tätä kuluttajan, tavallisen keskivertokuluttajan on täysin mahdotonta ymmärtää Tullilla on esimerkiksi mahdollisuus takavarikoida älypuhelin, jonka minä olen ostanut ulkomailta ja kuluttajalle on sitten aika yksilösti, onko sen ostanut toisesta EU-maasta vai vaikkapa Yhdysvalloista. Useimmille ihmisille ajatuksena on joko se, että sen ostaa kotimaasta tai sitten ulkomailta, että mikä ulkomaan on kysymyksessä, niin se ei kuluttajaa niinkään pohdituta. Ja voi olla esimerkiksi, että tuli takavarikoi älypuhelimen, koska, koska on, käynnissä on patenttikiista vaikkapa, ja kuluttajan on täysin mahdotonta sitten tällaista ymmärtää. Ensimmäistä kertaa, kun tämä tapahtuu, me suutumme, kerromme tietenkin kaikille ystävillemme, ja ehkäpä jopa tiedotusvälineet ottavat tämän jutun välittääkseen, ja sitten me kerromme, että ei, ja lehdet kertovat, että ei. Siihen voi ollenkaan luottaa, että ostaa, kun ostaa tuotteita ulkomailta netin, netin kautta. Että tämä on hyvin epäluotettavaa. Ja kun ajatellaan sitten vahinkoa, jota mekin saatamme aiheuttaa lainsäädännöllämme, niin tämä voi johtaa ongelmiin. Kun sitten puhutaan digitaalisisällöstä, me kaikki kaikki ja myös minä, joka edustan piraattipuoluetta, haluaisimme eh, lisää laillista eh, kaupallista tarjontaa niin, että ihmiset, jotka haluavat kulttuurista maksaa, voivat näin tehdä ja ostaa kulttuurituotteita netistä. Ja on hienoja yrityksiä, jotka yrittävät tarjota uusia palveluja. Spotify on tästä yksi erinomainen esimerkki. Ja kyllä ihmiset ovat valmiit maksamaan esimerkiksi musiikista, mutta Spotify esimerkiksi oli ainakin aiemmin tarjolla vain 7-27 jäsenvaltiosta. Näin tilanne oli ainakin puoli vuotta sitten. Ja kyse ei ole laiskuudesta tai sitä, että eivät haluaisi tarjota tuotetaan muissakin maissa, mutta kun ne joutuvat käymään neuvotteluja joka ikisessä jäsenvaltiossa 5-10 eh, eri tahon kanssa ja 27 kertaa vaikkapa 6 on 150 erillistä neuvottelua, eli eihän se ole mahdollista, ei se, se ei ole toteutettavissa ja vaikuttaa siltä, että ei ole mahdollista teollisia tekijäoikeuksia tai copyright-oikeuksia harmonisoida Euroopan laajuisesti. Ja siksi olenkin huolissani siitä, että kuinka kauniin ja ihanan oma mietinnön sitten teemmekään, niin ei se johda mihinkään, ellei Euroopassa saada aikaan todellista aitoa muutosta. Ja tällöin tietenkin jotkut tahot eivät saa omia intressejään läpi. Ja jos me emme poliittisesti pakota tähän muutokseen, niin pelkäänpä, että en tässä asiassa voi kovin optimistinen olla. Mutta me näemme, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja odotan kovasti yhteistyötä tämän mietinnön parissa. Ehkä me jotenkin tästä yli ja ympäri pääsemme kuitenkin. Kiitos. Well, thank you very much. Uh, well, I... Kiitoksia. Komissio toimittaa meille tästä asiasta piakkoin ehdotuksen. No se nyt ei tule suoraan tähän valiokuntaan, mutta Ehkä teemme siitä sitten taas lausunnon. Sitten McClarkin. Good morning. Kiitokset. Hyvää huomenta kaikille. Ensiksi haluan kiittää esittelijää hänen sitoumuksestaan ja innosta tässä työssä ja hyvin vaikuttavan äh, esityslistan hän työryhmällekin on laatinut ja äskettäin juuri olemme kuulleet siitä, että 2,6 biljoonaa euroa on todella internettalouden arvo ja todella on kysymys asiasta, joka voi sadalla miljardilla vuodessa BKT lihottaa myöskin noin miljardi ihmistä on todella nyt tällä hetkellä verkossa ja pari vuoden kuluttua todennäköisesti heitä on kolme miljardia. Nyt todella kysymys on potentiaalista, joka meidän täytyisi saada hyödynnetyksi täysimääräiseksi. On valtavaa potentiaalia siis, jota nyt pitäisi käyttää täällä Euroopan unionissa. Olemme todella innokkaita, että komissio todella tekisi kaikki ehdotukset, joita se on luvannut tällä keskeisellä kasvualueella. Ja uskon, että kaikkein tärkeimpiä ovat ehdotukset komissiolta, jotka liittyvät tekijänoikeuskysymyksiin meidän täytyy rohkaista äh, lisensoinnin äh, joustavoittamista ja äh, muun tyyppisiä helpotuksia ja tekijänoikeuksia, mutta on myöskin saatava lisää valinnanvaraa. Tätä kuluttajat haluavat ja siitä he voivat hyötyä välittömästi. Ja tähän päästään vain, jos otetaan tällainen monialueellinen lisensointi käyttöön ja että myöskin modernisoidaan järjestelmiä. Muutoin tekijänoikeusjärjestelmä on hyvin monimutkainen ja se ei voi todella tuoda etua kuluttajille. Mitä tulee puolalaisten pk-yrityksiin. PK-yritykset eh, ovat, kohtaavat monia esteitä kasvunsa tiellä, kun kysymys on digitaalisista yhtenäismarkkinoista ja meidän täytyy tarkastella myöskin sitä, kuinka nykyistä lainsäädäntöä pannaan täytäntöön ja kuinka saataisiin sisämarkkina toteutumaan täysimääräisesti, mutta kyllä on otettava myöskin huomioon se, kuinka BK-yritykset toimivat verkossa ja rajat ylittävällä tavalla, jotta ne todella voisivat kilpailla parhaiten globaaleilla markkinoilla. Haluan tässä yhteydessä mainita vielä sen, että jos haluamme saada BK-yritykset ihmiset yhteyksiin, niin laajakaista on todella prioriteettikysymys, jotta todella voitaisiin vielä avata enemmän digitaalisissa markkinoilla kansalaisille. Ja meidän täytyy tarkastella myöskin sitä, kuinka konfliktit ja valitukset rajat ylittävästi voidaan voidaan käsitellä ja myöskin tämä tällainen vaihtoehtoinen riittojenratkaisumenetelmä on mielenkiintoinen. Tämä liittyy läheisyysperiaatteeseen ja näihin rajat ylittäviin lasku- maksuihin. Tämä on mielestäni avainkysymys, kun ajatellaan rajat ylittävää toimintaa minä tuen myöskin sähköisen kaupan direktiiviä ja sitä, että siinä rohkaistaisiin entistä enemmän jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja niiden tietojärjestelmän hyväksikäyttöä. Mielelläni haluan mm, tukea ehdotuksia, joissa pyritään kasvattamaan kasvua ja jossa on todellista EU-lisäarvoa. Senpä takia en tue ehdotusta asetukseksi My group, the ECR, can see serious flaws. Kauppaan liittyvästä äh, äh, lainsäädännöstä äh, mielestäni tämän hetkinen järjestelmä 27 jäsenvaltiossa aiheuttaa ongelmia, mutta mielestäni tämä asia on sellainen, johon meidän ei pitäisi vielä sisällöllisesti keskittyä, vaan pitäisi löytää sellaisia ratkaisuja, jotka kenties liittyisivät siihen, että nyt kuluttajansuojadirektiivissä hyvätysaset tulisivat paremmin kodifioituksi, että ne johtaisivat aivan uuteen Äh, järjestelmään, kun nyt tarvitsemme työllisyyttä ja kasvua. Siis ehdottaisin, että pidettäisiin mielessä se, että meidän täytyy käyttää veronmaksajan rahoja järkevällä tavalla ja sellaisilla alueilla, joissa todella luomme lisäarvoa kaikille kuluttajille ja bisneksille. Ja meidän todella täytyy saada paljon parempia äh, tuloksia kasvun suhteen ja uskon, että tällä tavalla varmasti siihen pääsemmekin. Uh, thank you very much, Mr. Kiitoksia. Ehkä sitten sitten muut puhujat seuraavaksi. Eli listalla ovat Koratsa Bild, Fahein, Gallo ja Schwab. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Koratsa Bild ensin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Malcolm. Kiitoksia. Pidän komission ehdotusta erittäin hyvänä. Vihdoinkin voimme miettiä, miten voidaan lisätä luottamusta ja yhteenliittyvyyttä. Sosialisteilla on nyt aikomuksia käyttää veronmaksajan varoja, joita ei ole olemassa. Ja he huijaavat kuluttajia ja sanovat, että he voivat luoda kasvua varoilla, joita ei voi käyttää. Meidän täytyy nyt vapauttaa sisämarkkinoiden voimia ja meidän täytyy edistää digitaalista Eurooppaa. Ja vihdoinkin komissio on tehnyt ehdotuksen, jossa on 16 konkreettista toimenpidettä. No sitten piraattipuolen kollegalle. Siis tämä on luottamuksen suunnitelma. Luottamusta nyt työstetään. Me haluamme vapauttaa ja poistaa esteitä, syrjintää, joita on internetissä. Ja me haluamme antaa saman arvon liikkuvuudelle internetissä kuin meillä on fyysisestikin, tai ainakin yritämme. Tämä ei mikään ylhäältä alas lähestymistapa. No en ymmärrä pirattien kantaa sen suhteen, että me olemme kahden vuoden ajan yrittäneet harmonisoida kuluttajasuojasääntöjä Euroopassa. Missä te olitte? Me olemme taistelleet tämän puolesta. Ja nyt te sitten valitatte. No, missä te silloin olitte? Oletteko te taistelleet näiden harmonisoitujen sääntöjen puolesta? Ei, te sanoitte, että te ette luota mihinkään ennen kuin se edes tulee. Te ette anna mahdollisuutta oma aloitemietinnölle, josta keskustellaan ensimmäistä kertaa ja sanotte, että joka tapauksessa tästä ei mitään tuloksia saada. No mitä helvettiä te haluatte? Antakaa meille konkreettisia vaihtoehtoja sen suhteen, millä tavalla saamme aikaan digitaalisen Euroopan ja pystymme luomaan työpaikkoja ruotsalaisille ja eurooppalaisille. Älkääkä vain arvostelko kaikkea ja sanota kaikesta aina vastakkaista asiaa. No sitten pari konkreettista asiaa, joista haluan puhua komission kanssa. Ensinnäkin tämä toimenpide kolme, olen iloinen siitä, että komissio on puuttunut epäreiluihin kaupallisiin käytänteisiin ja haluaisin kuulla, liittyykö tämän enemmän eh, bisnesten väliseen kauppaan vai bisnesten ja kuluttajien väliseen kauppaan. Ja sitten komissio on tehnyt erinomaista työtä sidosryhmien kanssa. Tässä on hyvän, hyvien käytänteiden periaatteet, täytäntöönpanotoimet ja tehokkaampi vähittäiskauppa Euroopassa. Ja komissiohan tarkastelee nyt myöskin johdonmukaisuutta näiden kaupallisten käytänteiden osalta. Sitten toimenpide 5. On hyvä, että komissio puhuu nyt siitä, että verrataan ei pelkästään hintoja, vaan myöskin laatua. Tätähän olemme yrittäneet ajaa eteenpäin esimerkiksi elintarvikkeen vähittäiskaupassa. Ja haluaisin kuulla hiukan enemmän siitä, mitä komissiolla on mielessään. Ja sitten tämän hyvin kattava ehdotus. Siinä puhutaan infrastruktuurien vahvistamisesta, kuluttajien vallan lisäämisestä ja sitten radiotajuksista, Euroopan kuluttajasuojakysymyksistä. Mutta millä tavalla komissio todellisuudessa aikoo luoda laajan lähestymistavan siihen, että voidaan poistaa esteitä ja sitten pitää taistella jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät halua digitaalista Eurooppaa. Kiitos. Ähm. Kiitoksia sitten Feheijan. Kiitos. Puuttuisin vielä yhteen äh, yksityiskohtaan, johon täällä lyhyesti viitattiin, nimittäin äh, leikkauspiste virtuaalimaailman, netin äh, välillä ja sitten tämän fyysisen tuotteen lähettäminen tai palauttaminen. Meillä on monia ongelmia eh, digitaalimarkkinoiden toteuttamisen suhteen, mutta ne eivät välttämättä liity eh, tähän eh, nettimaailmaan, vaan ihan todelliseen maailmaan, siis tämän tavaran lähettäminen, tarkastaminen, kuljetusyrityksen valitseminen, kuljetuksen kustannukset, maksut. Nämä kaikki ovat äh, niitä heikkoja kohtia ähm, ihan ajatellen konttien liikkeitä Euroopassa, niin niissähän niitä ongelmia useimmiten äh, esiin nousee erityisesti PK-yrityksille. Kyllähän tarjontaa on äh, vaikkapa PayPal tai muut maksujärjestelmät, joita voi käyttää, mutta tämä luonnollisesti aina kaventaa markkinoiden omaa vapautta. Eli erityisesti mitä maksujärjestelmiin tulee, maksumahdollisuuksiin, palauttamisoikeuksiin, niin näiden suhteen me tarvitsemme parempaa harmonisointia, koska nämä ovat sitä kuluttajan suojaa, josta meidän on huolehdittava. Tällä alalla kasvupotentiaali on 8 prosenttia ihan reaali numeroitakin kuulimme tässä kollegalta, on todettu, että että siis tutkimuksen pohjalta, tutkimuksen, jonka juuri olen nähnyt, että 35 000 uutta työpaikkaa tässä voidaan luoda, jos digitaaliset sisämarkkinat toteutuvat. Tämä on valtava joukko ihmisiä, jotka näin voivat saada työtä. Ja tämä luonnollisesti sitten luo puolestaan kasvua. Toisaalta emme saa pettää itseämme myöskään. Katsotaan euroa, joka kuluttajalla on taskussaan, niin ei kuluttaja voi tätä euroa kuluttaa kuin yhden kerran. Eli jos digitaalisisämarkkinat ja sähköinen kauppa lisääntyvät, niin äh, äh, reaalikauppa voi tietenkin heikentyä. Tässä ajattelen erityisesti maaseutualueita, joissa infrastruktuurit joka tapauksessa ovat jo aika heikkoja. Me tiedämme, että esimerkiksi haja-asutusalueella kauppakeskittymät, kauppakeskukset kasvavat ja sitten kaupan käyminen toisaalla eriytettynä on hyvin hankalaa, joten tämä tietenkin, kun e-kauppa, sähköinen kauppa vahvistuu, lisääntyy, niin tämä haja-asutusalueiden tilanne vaikeutuu entisestään ja näin ollen pyytäisin teitä ottamaan huomioon erityisesti maaseutualueiden reaalitilanteen. Toisaalta eh, täytyy huolehtia siitä, että maaseutualueet pääsevät todella tähän eh, sähköiseen maailmaan ja digitaaliseen maailmaan mukaan. Onpa kyse sitten valokuitukaapeleista, eh, tai mistä hyvänsä laajakaista yhteyksistä, niin ne ovat äärimmäisen tärkeitä maaseutualueille, sillä jos tässä nyt siirrytään, kauppa siirtyy yhä enemmän sähköiseksi, niin täytyy huolehtia siitä, että kaikilla on samat oikeudet siihen osallistua ja se täytyy ottaa huomioon. Uh, Mrs. Uh, Gallo Mr. Schwab. Gallo, sitten Schwab ja Engström ilmeisesti halusi vielä toisen puheenvuoron, mutta saatte lopuksi ihan lyhyen puheenvuoron sitten. Ja Koratsa Bild varmaan haluaa kuulla teidän vastauksenne. Sitten Gallo. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja haluan ilmaista hänelle tukeni ja olen valmis auttamaan häntä niin pitkälti, jos on tarpeen. En nyt tässä vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät tekijänoikeuksiin tai esitykseen, jonka kollegani Engström piti. Ja hän sanoi, että jos otetaan vaikka puhelin rajalla, mehän tiedämme, että henkilökohtaiset matkat eivät tähän kuulu. Mutta huomauttaisin, että mitä tulee digitaalisten tuotteiden arvonlisäverosta, hän haluaa tehdä tästä tarjouksesta edullisen ja helposti saatavan. Pyytäisin, että hän tukee sitä mm, päätösasemaa, joka meillä on. Eli pitäisi olla hiukan johdonmukainen, ja haluan tämän nyt todeta ennen kuin hän käyttää toisen puheenvuoron. Yksi huomio. Komissio on luvannut, että vuonna 2012 meillä olisi strategia, joka liittyy pilvipalveluihin. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää tässä aiheessa, koska tähän liittyy valtavaa potentiaalia. Tällä tavalla voidaan lisätä työllisyyttä. Ja myöskin tässä on hyvin merkittävä taloudellista potentiaalia nimenomaan pk-yrityksille, koska siellähän yleisesti ei ole mahdollisuuksia investoida huippuinfrastruktuureihin. Eli tässä oli minun huomioni ja haluaisin kiinnittää huomioon tähän asiaan. Kiitoksia. Well, thank you, Mrs. Keller. I... Kiitoksia. Täytyy myöskin mainita, että olemme keskustelleet, keskustelemme myöhemmin Telekom-lausunnostanne, koska osat puhuivat siitä, että meillä pitää olla korkealaatuista telepalveluita sisämarkkinoilla. Eli palaamme tähän vielä. Sitten seuraavaksi Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Paljon täällä on jo sanottukin, joten minä voisin nyt ehkä keskittyä niihin huomioihin, joita pidän kaikkein tärkeimpinä itse sitten viime kädessä. Minä uskon, että komission jäsen Barnierin horisontaalinen strategia, erityisesti sisämarkkinoita hyvin eri aloilla muotoilee ja pyrkii sääntelemään sisämarkkinoita juuri niissä kohdin, missä sitä eniten tarvitaan niin, että digitaaliset sisämarkkinat saisivat kuluttajien luottamuksen. Vielähän tätä luottamusta ei ole niin, että rajat ylittävä kauppa todella toimisi. Ja tämä kuluttajien luottamus koskee tietysti juuri niitä kuluttajia, jotka ovat kiinnostuneita – käymään rajat ylittävää kauppaa. On hyvä, että Marias on tässä tarkastellut myös eurobarometri kyselyitä, tilastoja ja on aivan ilmaista, että monet kuluttajat haluavat tehdä rajat ylittävää kauppaa, mutta eivät sitten Kauppialta näitä tuotteita kuitenkaan saa joko niin, että kauppias ei pysty luottokorttia tarkastamaan, tai että kuljetukset ovat liian kalliita, tai että pakettien hintarakenteet ovat aivan kummallisia, eikä niitä vielä läpinäkyvättömiä. Ja tässä kyllä kollega Koratsa Pilt on aivan oikeassa. Nämä ovat sellaisia asioita, joita ei voi hoitaa vaan toteamalla, että voi voi, kun ei ole luottamusta. Ei vaan tässä vaaditaan kovaa työtä niin, että nämä asiat saadaan hoidettua. Ja toivoisin, että kollega Engströmkin olisi sitten valmis tätä rakentavaa yhteistyötä tekemään meidän kaikkien kanssa, jotta nämä esteet saadaan poistettua. Sisämarkkinoiden tehokas toteuttaminen on äärimmäisen tärkeää ja tässä viittaisin ryhmäni puheenjohtajan kirjeeseen, jonka hän eilen lähetti komission puheenjohtajalle. Hän katsoo, että eh, sisämarkkina paketeista ykkösestä ja kakkosesta huolimatta meidän täytyy entisestään panostaa sisämarkkinoihin. Sääntöjä on lukuisia, mutta niitä ei valitettavasti sovelleta käytännössä kaikkialla Euroopassa ja näin tulisi kyllä olla. Kiitos. Briefly, I think. Sitten Engström ihan lyhyesti mutta teillä on nyt oikeus kuitenkin vastata. Kiitos Rova Goratsabild ja Rova Gallo. Haluaisin vastata teille molemmille, vaikka Rova Gallo nyt onkin jo lähtenyt. No juu, kyllä, konkreet- konkreettisesti. Minä olen poliitikko, mutta en nyt väitä, että minulla on joka ainoan ongelmaan konkreettiset ratkaisut. En ole vielä ihan täysin verinen poliitikko kenties, mutta joitakin ehdotuksia minulla on. Mitä tulee teollisen tekijän oikeuskysymyksiin uskon, että olemme vähän nyt joutuneet harhaan. Parempi mennä toiseen käsittelyyn ja keskustella tästä uudestaan vielä tämän mietinnön valossa ja sen työn pohjalta, jota meidän kaikkia pitäisi nyt edistää. Äh, sähköisessä kaupassa. Rova Gallo on aivan oikeassa, että äh, henkilön matkatavarat ovat vapautetut, mutta internettiin liittyy tietysti se, että ei tarvitse mennä toiseen maahan ja tuoda takaisin käsimatkatavaroita niin, että ähm, postitse nämä saadaan ja senpä takia me tätä asetusta tarvitaan. Tämä minua tässä kiinnostaa ja huolestuttaa, niin että ehdotan, että mennään toiseen käsittelyyn. Sitten mitä tulee tekijänoikeuksiin ja äh, sisäisiin digitaalimarkkinoihin, niin mm, olen iloinen tästä äh, kysymyksestä, koska eilen julkaistiin kirja tästä aiheesta. Äh, sen nimi on tekijänoikeuksien uudistus ja se taitaa olla kaikkien jäsenten lokeroissa nyt, että tämä oli sellainen ehdotus, että jos nyt toimittaisiin Euroopassa tältä pohjin, että vähennettäisiin tällaisten kerävien yritysten valtaa, niin uskon, että tämä olisi hyvin hyödyllistä. Ja jos lähdettäisiin toimimaan tähän suuntaan, niin haluaisin mielelläni tehdä yhteistyötä tämmöisessä asiassa. Very pleased to give you a platform to launch your book to. Niin, meillä on foorumi, jolla voidaan sitten julkistaa kirjanne. Odottelemme sitä. Me emme tässä ole kyllä vastuuvaliokunta ikävä kyllä, mutta kun teemme sitten lausunnon valiokunnassa, niin voimme sitten siihen tutustua. No niin, keskustelu on erittäin hyvä. Pari huomiota vielä minulta. Itse olen ollut mukana työryhmässä aktiivisesti ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, että tämä on erittäin hyvä asiakirja komissiosta, koska se on hyvin kattava. Siellä on monia asioita, joita jo käsitellään tässä ja muissa valiokunnissa. Ja Arias varmaan mainitsee nämä, mutta meidän täytyy katsoa, millaisia puutteita on vielä, joihin täytyy puuttua. No sitten aikaisemmin puhuin, ja myöskin Koratsa Bild puhui siitä, että meidän täytyy tarkastella asioita, jotka liittyvät kilpailusääntöihin ja valikoivaan jakeluun. Ja jos muistatte, niin Almunia kävi valiokunnassa, mutta ei puhunut kovin suoraan kuitenkaan näistä asioista. Kilpailusäännöillä on merkittävä rooli näissä kysymyksissä, koska meidän täytyy varmistaa, että internet lisää vapaata kilpailua. Mutta tähän liittyy tietysti valinnanvapaus ja tiedot kuluttajien tasolla. Ja komissio ihan oikein otti esiin mahdollisia ongelmia, jotka liittyvät valtavaan valinnanvaraan. Ja miten kuluttajat tietävät, että he todellakin saavat riippumatonta tietoa, erityisesti jos he käyttävät nettisivuja, joissa on hinnan vertailutietoja, ovatko nämä tiedot täysin riippumattomia Eli avoimuuteen liittyviä kysymyksiä täytyy myöskin miettiä. Sitten toinen asia, johon halusin puuttua, liittyy siihen, josta McClarkin puhui, eli kuluttajien oikeudet ja kuluttajakysymykset. Oli kiintoisaa huomata, että tässä komission asiakirjassa, tässähän on sanottu, että vuonna 2012 nyt siis 22. päivä toukokuuta olen saanut DALin osastolta nämä tiedot. Eli komissio esittelee eurooppalaisen kuluttaja-agendan, jossa on integroitu lähestymistapa ja jossa katsotaan, miten digitaalinen ympäristö on vaikuttanut kuluttajiin. No, me teemme jo tätä työtä, mutta meidän täytyy miettiä, miten vastaamme tähän kuluttaja-agendaan. Meidän täytyy varmistaa, että näin käy. Ja se on sitten toinen tärkeä rakennuspalikka. Haluaisin vielä mainita sen, että yhdessä kokouksessa meillä oli tärkeä esitys Biokilta, eurooppalaiselta kuluttajajärjestöltä, ja he puhuivat keskeisesti siitä, että nyt käytettäisiin puitesopimusta verkkokaupassa. Ja siihen piti luoda yksinkertainen formaatti, josta McLaakin ja Engström puhui, eli yksinkertainen muoto, ja mehän olemme hyväksyneet jo kuluttajasäännöt ja siihen se muitakin elementtejä. Ja tämä todennäköisemmin voi edetä kuin yhteinen eurooppalainen kauppalainsäädäntö. Me olemme saaneet jo ehdotuksia ja me tiedämme, että monet jäsenvaltiot ovat kovin vastahakoisia siirtymään tähän suuntaan. Ja jos me haluamme edetä nopeasti käytännön täytäntöönpanon osalta, internet-kuluttajaoikeuksien osalta, niin Tämä ehdotus kannattaa mainita. Ja Ariasin mietintö on nyt hyvä väline ehdottaa tätä, kun teemme päätöksiä eurooppalaisesta kauppalainsäädännöstä. Eli kiitoksia näistä puheenvuoroista. Nyt pyytäisin, että komission edustaja Lamot ihan lyhyesti vastaisi näihin kysymyksiin ja sitten Arjassa vielä pitää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan tervehtiä yhteistyötä herra Arias Cheverian kanssa ja hänen ryhmänsä kanssa jo puolentoista vuoden ajan äh, hänen ehdotustensa pohjalta olemme voineet yksityiskohtaisesti keskustella eri asioista, äh, mitä tulee tämän työryhmän töihin julkisen kuulemisen jälkeen ja myöskin tänään tässä keskustelussa voidaan panna merkille, että on selkeästi halukkuutta toimia toimia nopeasti yhtenäisten digitaalimarkkinoiden toteuttamiseksi, jotta niiden vaikutus työllisyyteen ja kasvuun tulisi hyödynnetty. Sitä me tarvitsemme todella ja uskon myöskin, että tämä konsensus joka tapauksessa äh, tämän toimintaohjelman osalta ainakin on neuvostossa myöskin jaettu. rovakorat Bild ensimmäiset keskustelut neuvoston työryhmän kanssa tämän tiedon annon päätelmien valmistamiseksi. Siis toinen kokous pidettiin juuri tässä, tai pidetään tässä aamulla, niin neuvoston näkemykset alustavasti ainakin olivat myönteisiä, että mukaan päästään konsensukseen. Tietystikin piru piilee yksityiskohdissa ja tietysti yksittäisten ehdotusten hyväksymisessä täytyy erikseen miettiä, kuinka voimme tähän tavoitteeseen pyrkiä todellakin, jotta jotta sisämarkkinat tältä osin edistyvät, ei ole mitään taikasauvaa tätä varten, vaan täytyy miettiä sitä, kuinka voidaan edistää ja neuvotella asioista, mutta kysymys on tällaisesta laajemmasta toimenpidekimpusta ja se tänään tulikin laajalti esille. Panin todella merkille, että infrastruktuuria pidetään tärkeänä erityisesti maaseutualueilla. Samoin myöskin kilpailuaspekteja, joita mekin olemme korostaneet, erityisesti kun sovelletaan tiukalla tavalla näitä suuntaviivoja vertikaalisista tiukennuksista, ja tässä täytyy tietysti väärinkäytökset estää. Ja tässä Rova Koratsa Bildille vielä sanoisin, että kyllä me olemme miettineet tätä linkkiä toisaalta, mitä tulee kaksi, tähän raporttiin 2010 vähittäiskaupa ja toisaalta taas nämä yrityksiltä yrityksille asiakirjan ehdotukset ja varmasti Rova Sarovan ja kollegoiden kanssa tästä voitte laajemmin keskustella. Sitten toinen tärkeä kysymys liittyy liittyy tiedonsaantioikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. Ja kun kaikki ehdotukset ovat pöydällä, niin toivon mukaan pääsemme sopuun asioiden edistämiseksi tässä. Ja todella haluan korostaa vielä äh, asiaa, joka tässä tiedonannossakin tulee esille ja joka pitää muistaa kun neuvotellaan uusista ehdotuksista, niin aina täytyy muistaa, mikä äh, on näiden digitaalisten toimien vaikutus myöskin muihin asioihin. Ja tämä kuuluu komission äh, Ähm, vaikutusten arviointien suuntaviivoihin ja äh, on muistettava, että uusissa ehdotuksissa täytyy olla yhteen, äh, täytyy siis sovittaa tämä asia jo olemassa oleviin mm, digitaalimarkkinoihin. Tämä siis näistä ehdotuksista me tietysti olemme rova, rova Herra sinne käytettävissä, jos hän haluaa jotain lisätietoa. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia. On hyvä, että myös neuvosto pikkuhiljaa edistyy näissä asioissa. Sanon että tämä on painopistealue. Ja Kepa aikaisemmin ollut paikalla, mutta toivotan hänet tervetulleeksi, koska hänkin oli Kosak komiteassa ja siellä eilen, kun Cruz esitteli digitaaliset sisämarkkinat. Halusitteko te ehkä lyhyesti puhua siitä, mistä eilen puhuttiin? Ja, Kyllä, kiitos. Tosiaan äh, Kööpenhaminan äh, eilisen aamupäivän keskustelu digitaalimarkkinoista oli erittäin kiinnostava ja komissio aivan äh, ilmiselvästi haluaa tehdä hyvin pitkälle menevää laaja-alaista työtä ja tähän olemme kyllä hyvin tyytyväisiä saatoimme myös havaita, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien välillä oli hyvin laaja konsensus oikeastaan kaikilla aloilla. Äh, lähdimme ihan sähköisestä kaupasta äh, ja hoidimme kaikki, tai käsittelimme kaikkia asia, asioita tästä tekijänoikeuksiin ja kaikkea sieltä väliltä. Kokous kesti kolmisen tuntia ja varmaankin siitä saadaan myös kirjallinen äh, lyhennelmä. Euroopan parlamentin yksiköt varmasti tällaisen toimittavat tällaisen yhteenvedon, mutta kyllä tässä hyvällä tiellä ollaan ja yleisesti oltiin hyvin tyytyväisiä siihen, mitä alalla tällä hetkellä tehdään. Good. Uh, Kiitoksia. Sitten Arias, ehkä vielä loppupuheenvuoro ja kerrotte aikataulustanne. Si, bueno. Kyllä. Aivan ensiksi haluaisin minäkin muistella herra Portasia. En tiennyt, että hän on poistunut keskuunestamme eilen. Kuulimme sen juuri äsken ja hänen muistonsa on meille hyvin arvokas ja lähetämme tietenkin osanottomme hänen perheelleen. Kaikkia niitä, jotka käyttivät puheenvuoron, haluan kiittää. Olemme aika pitkälti samoilla linjoilla kaikki ja tämä on kyllä hyvä lähtökohta työllemme. Tässä on koko joukko aiheita, e, joita en käsitellyt alkupe- alkupuheenvuorossani. Tietenkin maaseudun kauppa, maaseudun tilanne ja ylipäätään maaseudun pääsy tämän kaupan piiriin ja näin ollen laajakaistojen tarpeellisuus ja kyllä kaikki nämä asiat aivan ne ilmeisesti tulevat olemaan tässä työssä hyvin merkittävässä osassa. Sitten sana, joka tässä toistettiin monta kertaa ja josta varmaankin kaikki ajattelemme samalla tavoin, on olemassa olevan säännösten yksinkertaistaminen. Sehän on yksi avainkysymys, jotta voidaan kehittää paitsi sähköistä kauppaa, myös kysymystä, joka meillä tässä nyt on edessämme, siis sähköisen kaupan koko kokonaisuus. Ja tässä sitten tuli joitain kysymyksiä keskustelussa esiin. Kyllä minä olen sitä mieltä, että olemme nyt myötätuulessa. Ja ensimmäistä kertaa yhteisöjen toimielimet varmaankin ovat yhtä mieltä tavoitteesta ja siitä, mitä täytyy tehdä, jotta saadaan tässä asiassa lisää Eurooppaa. Siitähän tässä nyt on kysymys. Tässä nyt ei oikein ole enää aikaa, niin ehkäpä voisin puhua vielä aikataulusta lyhyesti. Keskustelemme mietintöluonnoksesta 20. kesäkuuta. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 10. heinäkuuta. 18. syyskuuta keskustellaan tarkistuksista valiokunnassa Ja 10. lokakuuta oli sitten kompromissitarkistusten määräaika ja 11. lokakuuta äänestysvaliokunnassa ja marraskuulle tämä menee sitä täysistuntokäsittelyyn. Toivottavasti en tässä nyt erehtynyt aikataulusta. Eli näillä linjoilla mennään. Tällaiset päivämäärät meillä nyt on sitten edessämme. Eipä muuta. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Se oli hyvin, hyvin kiinnostava. Kiitos. Good. Well, we certainly look forward very much to... No niin, me odottelemme tätä mietintöä innolla. Ja määräaika oli siis 30. toukokuuta. Me odottelemme siis 22. päivä toukokuuta komission ehdotuksia kuluttajakysymyksistä, eli pidämme sitä silmällä ja ehkä saamme sitten siitä vähän etukäteistietoja ja voimme ottaa näitä kohtia myöskin mukaan. Eli kiitoksia tästä tärkeästä keskustelusta. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Ja minusta tuleekin nyt sitten esittelijä Nyt käsittelemme tarkistuksia minun mietintööni koskien komission ehdotusta päivittää ja uudistaa direktiiviä, joka koskee huviveneitä ja vesiskoottereita. Esittelijä on täällä Schwab ja Repo, Manders, Ryyle. Dion ei ole paikalla, mutta meillä on nyt täällä kuitenkin paljon esittelijöitä. Sitten myöskin yrityks pääosastosta on Girao ja hänen tiiminsä. Ja Will Green ilmeisesti myöskin on täällä. Hän on asiantuntija näissä kysymyksissä, eli he saavat hetken kuluttua puheenvuoron. Eli jos voisin nyt avata tämän keskustelun ja kommentoisin näitä tarkistuksia. En nyt enää palaa näihin yleisiin kysymyksiin, joista keskusteltiin, kun esittelin mietintöni aikaisemmin vaan keskitymme näihin tarkistuksiin. Ensinnäkin näistä 66 tarkistuksesta hyvin monet tarkistukset ovat minun omia tarkistuksiani, mutta haluaisin myöskin kiittää varjoesittelijöitä. Kaikki ovat allekirjoittaneet ainakin osan tarkistuksista ja osasta on keskusteltu yhdessä, eli tämä osoittaa, että meillä on ollut hyvin tiivistä yhteistyötä, kun olemme parantaneet tätä mietintöä. Minun tarkistukseni ensinnäkin liittyvät siihen, että otettaisiin uusi ajatuskategoria mukaan. Tämän hän mainitsin alustuksessa, eli tätä asiaa nyt työstetään parhaillaan. Ja sidosryhmät ovat mielenkiintoisesti vastanneet tähän, eli että nämä design-kategoriat olisivat selkeämpiä suhteessa olosuhteisiin, joissa huviveneitä voidaan käyttää. Repo ja Korhola ovat esittäneet vaihtoehtoisen version ehdotuksesta, josta voidaan keskustella. Olemme keskustelleet myöskin suomalaisten rakentajien kanssa. Eli keskustelemme sitten heidän ajatuksistaan hetken kuluttua, mutta olemme olleet hyvin täsmällisiä näistä ehdoista, jotka liittyvät tuuleen ja aaltojen korkeuteen – Nehän ovat mitattavia olosuhteita, joita silmällä pitäen veneitä voidaan suunnitella. Esimerkiksi tähän on reagoitu myönteisesti, mutta täytyy nyt sitten odotella neuvoston ja komission kantaa näihin asioihin. No, sitten on tullut selkeyttäviä tarkistuksia liittyen merkintöihin ja muihin kysymyksiin, jotka on otettu mukaan. Eli tässä on hiukan selvennyksiä. En nyt käy niitä sen enempää läpi, mutta jos teillä on kysymyksiä, niin totta kai voitte niitä esittää. No sitten pari muuta tarkistusta, joita on tullut kollegoilta. Manders tyypillisesti on ollut kaikkein energisin ja eniten tarkistuksia tehnyt jäsen. Ja hänelle toteaisin, että ymmärrän kyllä, että hän puhuu näistä harmonisoidusta vesiajoneuvolisensseistä, lisensseistä, mutta se nyt ei kuulu tähän tekniseen ehdotukseen. Enkä tiedä, voidaanko sitä ottaa edes johdantosan kappaleen sen mukaan. Mutta ehkä sitten on muita aloja, joilla tätä voidaan edistää. Ja samaten hän on puhunut veren kierrosta, dieselistä. No sekään ei nyt oikeastaan kuulu tähän ehdotukseen ja tästäkin voidaan keskustella myöhemmin. Hän teki tarkistuksen myöskin valmistajien vastuusta ja CE-merkinnöistä. No, tässä, näissä ehdotuksissa ei nyt ihan noudateta tätä tuottajan velvollisuusperiaatetta, mutta tästä voidaan keskustella vielä. Schwab on tehnyt hyviä ehdotuksia siitä, miten voidaan näitä tunnistuslaattoja ja alkuperämaamerkintöjä selventää. Voimme tästäkin vielä keskustella, ehkä tästä saadaan kompromissitarkistus. Ja Schwab ja Karas ovat tehneet ehdotuksen, joka liittyvät hätäpysäytysmekanismeihin veneissä. Ilmeisesti tällaisia on jo asennettu moottoreihin ja tähän ei enää tarvitse puuttua. Ehkä komissio voi tämän vahvistaa, mutta ilmeisesti tätä ei tarvitse enää ottaa mukaan. Eli nämä tarkistukset on nyt sitten käyty läpi, mutta meillä on äänestys ja meillä on laaja konsensus tämän ehdotuksen osalta. Ja sitten meidän täytyy keskustella neuvoston kanssa siitä, miten tämän ehdotuksen kanssa edetään, koska mehän äänestämme Tanskan kaudella, mutta Kyproksen puheenjohtaja valtio ei vielä ole kertonut, millaista työtä työryhmissä tullaan tekemään. Mutta meidän täytyy saada selkeitä merkkejä työryhmien asiantuntijoilta. Eli ollaanko siellä samaa mieltä tästä suunnasta, jossa tässä ehdotuksessa, johon tässä ehdotuksessa siirrytään. Olin Kööpenhamissa maanantaina ja tapasin Tanskan ympäristöministerin ja kerroin hänelle asioista, jotka liittyivät meluun ja pakokaasupäästöihin ja hän niistä halusi keskustella kanssani. Eli tässä alustukseni ja nyt sitten pyytäisin, että varjoesittelijät käyttävät puheenvuoroja. Ensimmäisenä Schwab. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Te tässä ne olennaiset äh, kysymykset tarkistuksiin liittyen jo esittelittekin. Tarkistus 52, joka liittyy urheiluveneisiin, koskee tietenkin niitä maita, joissa näitä valmistetaan. Ja Pidän tätä aika tärkeänä. Sitten teidän tarkistuksenne tähän 56, joka liittyy tähän hätäpysäytyslaitteeseen, on asia, joka mielestäni tulisi todella hoitaa Euroopan tasolla. Kyseessä oli siis tarkistus 65. Mitä tulee tarkistuksiin 59, 61, 62 ja 63, niin mehän olemme sopineet näistä eri luokista ja meillä on tämä ehdotusasiakirja, briefing paper ja tietenkin näistä tarkistuksista nyt sen linjoilla sitten äänestetään. Eli jos ei tällaisia tarkistuksia otettaisi, niin ehkä 56 tarkistuksesta voisin luopua. Mutta kyllä minun mielestäni me olemme aika hyvin nämä asiat tässä hoitaneet tulevaisuutta silmällä pitäen. Tässä oikeastaan kaikki, mitä minä halusin sanoa. Kiitos. Mr. Repo. Kiitos, Mr. Repo. Niin, arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> on ollut hieno tilaisuus seurata äh, mietinnön valmistumista teidän erinomaisen asiantuntemuksen johdolla. Eh, viittasitte tähän minun ja Korholan tekemään eh, tarkistukseen. Eh, saimme sen suomalaisilta sidosryhmiltä ja siinä oleellinen asia on nimenomaan veneturvallisuuden lisääminen ja se tarkoittaa sitä, että myös kaikki vaihtoehtoiset ratkaisut mm, tämän turvallisuuden lisäämiseksi sopii meille ja Ehm, tästä, äh, tässä siis meillä äh, on, ei varmaan tule mm, äh, ongelmia. Tärkeää on, että mm, mietinnön myötä nimenomaan luonnonsuojelu ja vesistöjen laatu on, on huolenaiheena, että biopolttoaineiden käyttöönottoa edistetään ja siten, että te olette esittäneet myös, että otetaan seuraava moottorien pakokaasupäästöjen vähennysvaihe tarkasteltavaksi jo viiden vuoden kuluttua. Nämä ovat tärkeitä asioita. Tuo jäljiteltävyys on tärkeä mm, ja kaikki muut turvallisuuteen liittyvät asiat, sähköjärjestelmien, kaasulaitteiden turvallisuusvaatimukset ja muut. Tärkeää on tietysti myös se, että jos nämä mietinnössä esitetyt uudistukset toteutuvat, niin se osaltaan tukee myös venealan yrittäjien toimintaa ja tämä on tärkeää meille suomalaisille. Meillä on paljon veneen rakentajia. Kiitoksia yhteistyöstä. Thank you very much. Mr. Kiitoksia sitten Manders. Thank you, Chair. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Mukava kuulla, että pidätte minua tuottelijana tarkistusten tekijänä. No minä olen varjoesittelijän nyt todella näitä tarkistuksia tehnyt ja sehän nyt on ihan tavanomainen toimintatapa. Hyvä ehdotus puheenjohtaja, eikä se ole mitenkään kiistanalainen ja tässä on Tässä todella tehdään ehdotuksia ja sitten voidaan varmasti mennä yksityiskohtiin, mutta jos puhutaan turvallisuudesta, ja niin edelleen, niin usein unohtuu kaikkein tärkein asia, nimittäin ne ihmiset, jotka näitä laitteita, tässä tapauksessa huvi, huviveneitä tai joskus polkupyöriä tai mitä hyvänsä, ää, käyttävät. Ja sitten me sanomme, että ei ole meidän mandaattimme. Emme saa unohtaa näitä käyttäjiä, ihmisiä, jotka tässä kuitenkin näitä laitteita käyttävät. Ja vaikka se nyt ei olekaan tämän valiokunnan toimivaltaa ehkä, niin voimme ainakin pyytää komissiota toimimaan. Ja pyytäisin, että te Eh, esittelijänä edes tukisitte näitä minun tarkistuksiani, koska minun mielestäni tämä on oikein hyvä tasapainoinen ehdotus, ja minä tuen kyllä teidän tarkistuksianne, esittelijä. No, I think my main concern is that these are... No huolenaiheeni on se, että nämä eivät välttämättä kuulu komission vastuualaan, vaan jäsenvaltioille, kun kyse on veneiden tarkistuksista tai lisensseistä tai tutkintojen myöntäminen ja niin edelleen, mutta seuraavaksi Ryylä. Äh, no, minä olen kyllä sitä mieltä, että tässä meillä on valiokunnassa erittäin laaja konsensus. Ja Mandersille sanoisin, että äh, tarkistuksenne 58 on hiukan ongelmallinen. Tässä kyse on artiklasta eikä johdantosan kappaleesta. Ja äh, kysytään, miksi tätä nyt ei voisi ottaa johdantosan kappaleeseen siis, että komissiolta vaaditaan tai pyydetään lainsäädäntöä lainsäädäntöaloitteita. Mikäs se nyt on? saksaksi lisenssi, niin siis ajokortti, niin minun mielestäni tämän tulisi tulla ei tekstin artiklaan, vaan johdantosan kappaleeseen tämän pyynnön. Muuten tuen näitä tarkistuksia esimerkiksi luokittelu näihin eh, eri luokkiin. Odottelisin ehkä minäkin tätä briefing paper-asiakirjaa, tätä briefaus-asiakirjaa ja tekisin päätöksen sitten sen perusteelta. Siinä kaikki, kiitos. Uh, I have, I... Kiitoksia. Unohdin mainita tämän briefing paperin, joka on tulossa. Ja meidän täytyy katsoa sitten sen aikataulua. 30. toukokuuta on siis, äh, 30. huhtikuuta. Niin, eli tämä briefing paper on sitten saatavana pian, siis tällä tai ensi viikolla. Eli se sitten toimitetaan teille mahdollisimman pikaisesti. Ja sitten voimme jatkaa keskustelua ennen äänestystä ja katsoa, onko vielä briefing paperissa seikkoja, jotka haluamme ottaa huomioon kompromissitarkistuksissa. Ja tähän sisältyvät sitten ehdotukset Revolta ja Korholalta, koska muuten meillä on sitten yhdenmuotoiset tarkistukset ja No niin. Haluaako joku muu vielä käyttää tästä puheenvuoron? Ei. Eli Jiha, te voitte kommentoida sitten ehdotusta. En tiedä, onko neuvostosta ketään paikalla, mutta voitte ehkä kertoa myöskin vähän, millaista edistystä neuvoston työryhmässä on tapahtunut. Thank you, Chairman. Thank you. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja, että saamme kommentoida näitä tarkistuksia. Jos sallitte, niin neuvostossa tätä työtä on jo pohjustettu, eli me olemme analysoimassa eri kohtia ja sitten siirrymme liitteisiin. Me katsomme, että yksi tai korkeintaan kaksi työryhmän kokousta riittää, jotta voimme tehdä tai saada tämän analyysin valmiiksi. Tässä vaiheessa meillä ei ole mitään konkreettisia merkkejä kokouksesta, jonka seuraava puheenjohtajavaltio järjestää. Eli se, ehkä seuraava kokoontuminen on sitten syyskuussa. Eli uuden puheenjohtajavaltion kanssa yritämme sitten järjestää työtä sillä tavalla, että tämä asia saataisiin hoidettua vuoden loppuun mennessä. Tarkistuksista ensinnäkin viittaan niihin, jotka ovat meidän kannaltamme ongelmallisempia, eli 41 ja 48. Me katsomme, että nämä ovat täytäntöönpanokysymyksiä ja pelkäämme nyt sitä, että johdotosan kappaleessa N ja yhdessä kappaleessa saatetaan lisätä tulkinnan varaa. Ja näitä sääntöjä saatetaan tulkita sillä tavalla, että kaikki merellä käytössä olevat moottorit pitäisi testata. On puhuttu näistä pakokaasupäästörajoista. Niistä on sertifikaatissa on todettu se, mitä tuo valmistaja on sanonut, mutta meidän täytyy sitten testata ne, jotta voidaan varmistaa, että näitä rajoja ei ylitetä. Tällaiset testit ovat kalliita. Ja tästä koituisi ongelmia pienille valmistajille. Eli olisi ollut parempi jättää nämä kysymykset täytäntöönpanoon. Tämä on johdantosa kappaleessa, kappaleessa, eli meidän täytyy sitten luoda puitteet joissa käy selviksi, minkä tyyppiset moottorit pitää testata uudelleen ja missä olosuhteissa testejä ei tarvita. Kuten sanoin, testaus on kallista. Sitten tarkistus 58, nämä lisenssit. No, kysymys on nyt siitä, siis voimme keskustella tästä, mutta ongelma on kyllä se, että se ei kuulu tämän direktiivin vaikutusalaan. Sitten tarkistus 64. Valmistajan maa, valmistusmaa. Markkinavalvoja viranomaiset ehkä haluavat käydä valmistuspaikassa, mikäli se on EUn alueella. Eli valmistajan tunnuksen antava jäsenvaltion maatunnus olisi hyödyllinen. Sitten tämä hätäkatkaisija. Jos lisätään vaasteita, jotka liittyvät turvallisuusvaatimuksiin, meidän täytyy ottaa huomioon nämä tekniset erityispiirteet näiden hätäkatkaisijoiden osalta. Sitten on vähemmän tärkeitä asioita, esimerkiksi tarkistukset 48 ja 51, ei kun 43 anteeksi ja 51. Siellä puhutaan asioista, jotka mielestämme eivät kuulu tähän tässä puhutaan CE-merkinnästä johdetosan kappaleessa. Sitten siis tässä puhutaan CE-merkinnän tarkastuksista, kun puhutaan valmistajien vaatimuksista ja tästä pakollisesta tarkistuksesta. Tämä oli siis tarkistus 43 ja sitten tarkistus 51. Eli nämä tarkistukset ovat markkinavalvoja, viranomaisen velvollisuus, ja heillä on valtuudet tehdä näin, milloin he haluavat. Eli hallintoviranomaisella on tällainen oikeus tehdä näitä tarkistuksia. Sitten biopolttoainetestit 46 ja 55. No, tämä ei ole ongelmallinen, mutta meistä nämä ovat turhia. Eli kun biopolttoaineita aletaan käyttää markkinoilla, näitä testejä tulee kehittää joka tapauksessa. Eli se on sitten velvollisuus, koska on varmistettava, että olosuhteet ovat oikeat, jotta voidaan tehdä yhdenmukaisuustarkistuksia. Tarkistus 56. No, se sopii meille. Ehdottaisimme vähän toisenlaista sananmuotoa Eli millainen tulos tästä tulee. Emme usko, että tästä tulee mitään veneiden valmistuskategoriaa, uudistuksia. Eli korvaisin tämän sanan järjestelmän jollain muulla sanalla, joka heijastelee sitten tilannetta siinä vaiheessa, kun tämä mietit on valmis. Sitten tarkistus 57 Eli tämä kausi on pidempi kuin mitä on suositeltu. No meille tämä nyt ei ole mikään suuri kysymys. Haluaisimme kuitenkin vielä kiinnittää huomionne tarkistukseen 32 Me olemme samaa mieltä siitä, että pitäisi ottaa käyttöön tämä riski ylösalaisin kääntymiselle, mutta tässä komission ehdottamassa tekstissä käy selväksi, että valmistelijan täytyy joko osoittaa, että ylösalaisin kääntymisen riskiä ei ole, tai jos tällainen riski on, niin sitten valmistajan on osoitettava, että Venäjä kuitenkin pysyy pinnalla. Meistä nyt ei ole täysin selvä tämä tarkistus, jota valiokunta ehdottaa. Eli valmistellaan aina vastuu tehdä riskianalyysi ja osoittaa joko, että riskiä ei ole, tai jos riski on olemassa, niin on osoitettava, että veneet kuitenkin pysyvät pinnalla. Ja, niin, sitten vielä nämä kategoriat. Periaatteessa me emme vastusta näiden kategorioiden muuttamista. Suurin ongelma liittyy siihen, että meidän pitää varmistaa niiden vaikutus. Mutta muuten tämä ei ole meille ongelma mutta jos teille sopii, niin vielä kun ajatellaan sitä, että on tiettyjä valtameriin liittyviä kysymyksiä, me katsomme, että tässä tarkistuksessa 44 nämä merkinnät saattavat olla johtavia. Ja Tämän on liian liioiteltuja, koska nämä on jo hyväksytty sidosryhmissä. Ja me olemme valmis jatkamaan yhteistyötä tässä asiassa. Kiitos. Uh, thank you very much for your, your comprehensive response. Kiitoksia tästä kattavasta vastauksesta. Jos nyt lopuksi vielä voisin sanoa, niin Schwab ja Manders, jos voisitte hetken kuunnella. Tähän olette nyt tärkeitä varjoesittelijöitä. No ensinnäkin, nyt saamme tärkeää tietoa komissiolta liittyen edistykseen erityistyöryhmissä, mikä on tietysti tässä keskeisen tärkeää. Seuraava kokous on siis syyskuussa – ja tämä antaa meille vähän osvittaa aikataulusta. Tässä on nyt kaksi tekijää, jotka viittaavat siihen, että ehkä olisi järkevää lykätä valiokuntaäänestystä muutamalla viikolla kahdesta syystä. Ensinnäkin me emme saa tätä arviota ennen 30. huhtikuuta, eli ensi viikolla, eli meillä ei ole kovin paljon aikaa, mutta siitä pitää keskustella kuitenkin 8. toukokuuta. Ja sitten voimme tarkastella lausuntoja, ympäristöjä, liikennevaliokunnista, joista äänestetään tänään tai huomenna. Meidän tarkistuksemme pitää tarkastella sitten työryhmässä, mutta jos tämä on sitten syyskuussa, niin meillä on vielä paljon aikaa oman valiokuntaäänestyksemme jälkeen. Mielestäni meidän ei pidä vielä kesäkuussa viedä tätä täysistuntoon, koska tästä pitää selvästi vielä keskustella puheenjohtajavaltio Kyproksen kanssa. Eli meidän pitäisi ehkä hakea tähän lykkäystä, jos varjoesittelijät ovat samaa mieltä, jotta me voimme käydä täydellisempää keskustelua mietinnöstä ja voimme myöskin pyytää ympäristö- ja matkailu valiokuntien valmistelijat tänne ja sitten ehkä voimme luoda konsolidoidun kannan. Ja voin sitten kutsua myöskin komission paikalle mukaan keskusteluun sitten siinä vaiheessa. Olemme saaneet heiltä selkeitä lausuntoja, mutta voimme tarkastella muutamia kysymyksiä, jotka he jo ottivat esiin tarkistusten osalta ja sitten koitamme saada laajan konsensuksen. Ja silloin voimme vaikuttaa myöskin neuvoston työryhmän työhön. Eli jos tämä sopii kollegoille, niin toimitan teille uuden aikataulun ja meillä on sitten varjoesittelyiden kokouksen riittävästi aikaa, jotta voimme tarkastella yksityiskohtaisesti näitä asioita puolitoista tuntia, pari tuntia ehkä. Käykö tämä kaikille? Selvä. No Dion nyt ei ole paikalla. No niin, kiitoksia kovasti. Kiitoksia komissiolle näistä tiedoista. Tämä oli erittäin hyödyllistä keskustelua ja täytyy katsoa, pystymmekö etenemään tehokkaasti tällä tärkeällä saralla. Olemme nyt viisi minuuttia edellä aikataulusta, mutta McLaakin on jo paikalla seuraavaa kohtaa varten. Katsotaan, ovatko kaikki nyt paikalla. Repo on paikalla, Baldassare on paikalla, Schmidt ei ole, Manders ehkä jää, Ryle on, Ashmit äh, on, on siellä kuitenkin. Niin, pyydän anteeksi. Te tulitte salakavasti sisälle. Me aikaisemmin katsoitte, oletteko paikalla, mutta te olette tänään vierailevan varjoesittelijä. Eli kaikki ovat paikalla, McLaughlin. Onko komissio myöskin edustettuna? Eli kukaan komissiosta? Herbert on paikalla. Selvä, aina siellä. No niin. No niin, eli kaikki ovat paikalla. Eli McLaakin voi sitten alustaa keskustelun lausunnosta, joka liittyy yritysten kilpailukykyä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevaan ohjelmaan 2014-2020. McLaakin, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Well, I'm... Kiitos puheenjohtaja. Olen todella iloinen, että minut on tähän nimitetty esittelijäksi, koska tämä pyrkii rohkaisemaan kilpailukykyyn ja parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta ja Ähm, ähm, myöskin sitä, että nuoret ovat tässä ja naiset myöskin kohderyhmänä. Tällä tavalla helpotetaan EU-ssa heidän markkinoille pääsyänsä, mutta äh, myöskin globaalimpi äh, lähestymistapa on otettu huomioon. On hyvin selkeää, että, että toiminnallisuuden ja äh, työpaikkojen luominen on hyvin tärkeää Euroopan tasolla. Kuitenkin en ole sitä mieltä, että olisi kukaan olisi eri mieltä siihen, että näinä kasvun koina tarvitsemme myöskin entistä enemmän yrittäjiä ja pk-yrittäjiä, kansalaisia, jotka haluaisivat aloittaa yritystoiminnan. Tässä ehdotuksessa tuenkin monia seikkoja ja olen hyvin iloinen, että IMKON lausunto keskittyisi tiettyihin avainalueisiin, että että äh, bisnesympäristö EUn yrityksille olisi suotuisampi. Haluaisin keskittyä erityisesti PK-yritykseen, jotka jatkuvasti tulevat korostetuksi EUn e talouden selkärankana ja uskon, että tämä voi tapahtua monella tavalla ja haluan puhua tästä nyt. Voimme edistää auttaa uusien kilpailukykyisten mallien ja PK-yritysten pääsyä uusille markkinoille ja arvoketjuihin. Ja voimme myöskin antaa niille mahdollisuuden saada uuden tyyppistä rahoitusta, ei pelkästään silloin, kun ne ovat jo kasvuvaiheessa, vaan silloin, kun niitä muodostetaan. Ja tämä on monasti hyvin haasteellista kansalaisille. Tiedän, että komissio onkin työstänyt tästä jo toimia, mutta uskon, että voimme tehdä vielä enemmän ja on hyvin tärkeää myöskin vaihtaa parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä, jotta näitä yrityksiä niiden kotimaissa voidaan rohkaista. Voimme myöskin varmasti paremmin pyrkiä rohkaisemaan ja tiedottamaan yrityksille niiden rahoitusmahdollisuuksista. Enterprise Europe-verkostoa erityisesti voitaisiin rahoittaa näiden asioiden tiedottamisen mielessä pitäen. Ja uskon, että tällä tavalla voitaisiin myöskin parantaa näiden yritysten pääsyä markkinoille ja myöskin teollistekijänoikeuksissa näitä yrityksiä varmasti voitaisiin myöskin parantaa. Haluatteko tämä hidastan? Jaa, selvä on tässä koko päivä aikaa. Tiedon tai säädösten digitaalitaloussäädösten yksinkertaistaminen on myöskin tärkeää, mutta ei pidä myöskään kaksinkertaistaa näitä toimenpiteitä, joihin jäsenvaltiot ovat jo ryhtyneet. Senpä takia olisi mielenkiintoista nähdä, minkälaisia tuloksia komission kartoitustoimilla on jäsenvaltioiden toimien suhteen niin, että tässä saataisiin todella arvoa sijoituksille ja että todella luotaisiin kasvua tätä kautta, mitä tulee tukitoimiin. Olen hyvin iloinen, kun että voin tässä korostaa tätä älykkyys ulottuvuutta ja sitä, että yritysten kasvua ja äh, työllisyystoimia tätä kautta voitaisiin tukea. On hyvin tärkeää taata, että PK-yritysten taakkoja minimoidaan sellaisilla osa-alueilla, joissa odotetaan uusia toimenpiteitä. PK-testien edistäminen on tärkeä asia. Todennäköisesti jäsenvaltioiden pitäisi tämä toteuttaa ja on hyvin olennaista, että taakkoja vähennetään. Olen edelleen nyt tässä vielä miettimässä tätä komission yhden luukun järjestelmää. Pyytäisin nyt tietoa hiukan vielä varjoesittelijöiltä, mitä mieltä he ovat tästä, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet ja että voitaisiin rakentaa jo olemassa oleville verkostoille sen sijaan, että pitäisi uusia toimenpiteitä luoda. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette näistä tilastoista, joita minä olen löytänyt viisi kertaa enemmän äh, äh, muualla investoidaan riskipääomaan kuin mitä me täällä Euroopassa teemme ja kuinka tässä voitaisiin EUn asemaa parantaa, jotta voisimme olla globaalisti kilpailukykyisempiä matkailusta. Minä edelleen hiukan äh, tätä äh, lähestymistapaa tässä epäröin ja äh, tiedän, että myöskin Itressä herra Kreutzmann on varjoesittelijänä ja on varmasti monia aloja, joita tässä myöskin on kaavaltu. Haluan tehdä tähän varmasti vielä tarkistuksia, mitä tulee vaikutuksiin, kasvuun ja ähm, työllisyyteen, mitä tulee pk rahoitukseen. Olisi hyvä seurata, kuinka hyvin tämän ohjelman tavoitteisiin on päätyä aion lähettää oman äm, asiakirtani teille vielä iltaan mennessä. En ole vielä ihan kaikissa asioissa päässyt viimeiseen vaiheeseen, mutta mielelläni kuulen, mitä olette mieltä siitä, mitä olen sanonut ja mitä asioita haluatte omissa tarkistuksissanne korostaa niin, että odotan kovasti omia ajatuksia ne huomiseen mennessä niin, että voin eh, edelleen eh, ottaa ne huomioon ennen kuin lähetän tämän eh, asiakirjani käännettäväksi, niin että haluaisin kovasti kuulla, mitä mieltä olette siitä, kuinka voimme taata yritysten ja erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn täällä Euroopassa. Clarkin. Uh... Kiitoksia McClarkin tästä alustuksesta ja siitä, että teillä oli jo ajatuksia tarkistuksia silmällä pitäen. Ja sitten varjoesittelijät. Ensimmäisenä Baldessari. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni on todella arvostettavaa tämä ehdotus, eli että jatketaan kosmiohjelmaa ja jatkamme sillä yritysten kilpailukykyyn liittyvää ohjelmaa, josta on saatu erittäin hyviä tuloksia. Ja Kosme ohjelmalla tätä halutaan vielä parantaa. Tavoitteista olemme tietysti samaa mieltä, eli yritysten rahoitus, erityisesti pk-yritysten rahoitus nyt hetkellä, jolloin elämme aikaa, jolloin pankkiluottoa on yhä vaikeampi saada, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Eli yritysten rahoitusmahdollisuudet, kun ajatellaan niin investointeja, kehitystä ja kasvua, on hyvin keskeinen kysymys. Mielestäni myöskin meidän täytyy miettiä toimenpiteitä, joilla voidaan yhdistää välineitä, jotka liittyvät näihin hankkeisiin, ja niitä, joita käytetään jäsenvaltioissa, eli kohesio tai kansallisen politiikan välineitä. No, 1,4 miljardia, se on aika suuri summa ja 2,5 miljardia luottoa yrityksille. Tätä voitaisiin lisätä Uskon, että tällä hetkellä suurin ongelma, joka meillä on, riittyy juuri rahoitukseen ja rahoitusvälineisiin. Eli mielestäni tätä jakoa voitaisiin parantaa työssä, jota teemme. Tietysti on keskeisen tärkeää, että yhdistetään hallinnon yksinkertaistaminen vielä menee liikaa aikaa siihen, kun yrityksiä perustetaan, mutta vielä on liian kallista ja turhia kuluja, kun ajatellaan näitä yritykselle myönnettäviä luottoja. On ollut hyvä ottaa mukaan myöskin matkailu näille aloille, joilla hankkeita toteutetaan. Euroopan tavoite on se, että Eurooppa olisi maailman suosituin turistikohde. Meidän täytyy katsoa nyt esimerkiksi bruttokansantuotetta ja kuinka suuri osa matkailu on siitä ja uusia toimivaltuuksia, joita olemme saaneet Lissabonin sopimuksen myötä. Ehkä meidän pitäisi nyt hiukan syvällisemmin miettiä näitä asioita. Ei nyt ehkä oman maan tilannetta, vaan ajatellen yleisesti Euroopan unionin etuja. Toisaalta on aivan ymmärrettävää, että tässä on tavoitte, joka liittyy tiettyihin organismeihin, jotka ovat toimineet edellisen hankkeen puitteissa. Meidän täytyy edistää näiden asioiden sisäistämistä Euroopassa, ei pelkästään eu vaan mehän olemme juuri keskustelleet digitaalisista sisämarkkinoista – Eli meidän pitäisi kannustaa eurooppalaisia yrityksiä ylittämään kansalliset rajat. Me emme voi olla pelkästään globalisaation uhreja, vaan meidän pitää olla globalisaation pääesiintyjiä. Eli PK-yritysten osalta mahdollisuudet toimia oman maan tai oman alueen ulkopuolella on hyvin keskeinen kysymys. Sitten Euroopan yritysverkosto, eli yhdistetään yrityksiä, joilla on samanlaisia kantoja. Se on keskeistä ja meidän pitäisi ottaa mukaan myöskin tukiväline, jolla luodaan pk-yritysten verkostoja, jotka voisivat sitten yhdessä käsitellä näitä ongelmia, joita pk-yrityksellä on esimerkiksi pääsyssä markkinoille Euroopan ulkopuolella. Ja esimerkiksi voisiko esimerkiksi pk-yritys helposti toimia Kiinassa tai Intiassa tai Brasiliassa. Jos nämä pk-yritykset yhdistävät voimansa ja yhdistävät esimerkiksi tuotantoa, niin tällä tavalla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Yhtä tärkeää on tietysti tämän hankkeen kyky kannustaa yrityksiä toimimaan autonomisemmin ja meidän täytyy panostaa yritysten toimintaan. Ehkä nämä byrokraattiset haasteet ja kriisi nyt rajoittavat pyrkimyksiä perustaa uusia yrityksiä. Ja lisäksi arvostan näitä valvontatoimenpiteitä ja tarkistuksia, joita aikaisemmin käytettiin näiden hankkeiden tehokkuuden mittaamiseksi, mutta meillä pitää olla myöskin täsmällistä valvontaa rahoitusten osalta ja niiden toimien osalta, joihin nämä yritykset ryhtyvät. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon Saari. Ja sitten Repo. <clears throat> Niin arvoisa puheenjohtaja, mielestäni on sinänsä erinomaista, että Komissio on ehdottanut PK-yritysten kilpailukykyä vahvistavan erityisohjelman COSMEN perustamista jatkamaan jo aiemmin toteutettuja vastaavia toimenpiteitä. Tämän ohjelman tärkeyttä korostaa se, että tuoreiden tutkimusten mukaan EU-ssa vuosien 2002-2010 syntyneistä uusista nettotyöpaikoista peräti 85 prosenttia on syntynyt PK yritysten toimesta. Suomessa tämä vastaava luku on yli 90 prosenttia. PK-yrityksiä voidaan siis pitää tulevan kasvun todellisina moottoreina ja strategisesti erittäin tärkeinä yhteistyökumppaneina, kun toteutetaan Eurooppa 2020 strategiaa ohjelmaa perustettaessa meidän pitäisi kuitenkin huolehtia siitä, että eh, vähäistä rahoitusta suunnataan myös muillekin kuin vain nopeimman kasvun ja korkeimman teknologian kansainvälistyville yrityksille. Yhtä tärkeää on, että tämä ohjelma linkitetään käytännössä toimivalla tavalla Horizon 2020 ohjelmaa, jonka resurssit ovat merkittävästi suuremmat kuin nyt suunnitteilla olevan COSME-ohjelman. Luonnollisesti tiedän ja ymmärrän, että nykyisessä taloustilanteessa meidän on hankala yrittää lisätä COSME-ohjelman rahoitusta, mutta tästä huolimatta on, on todettava, että tuo kahden ja puolen miljardin euron määrä – koko rahoituskaudella on kyllä hyvin, hyvin vaatimaton, etenkin kun sitä verrataan Horizon 20, 2020 ohjelman 80 miljardiin euroon, josta peräti 8 miljardia on korvamerkitty PK-yrityksille. Jos tuo summa jää kahdeksi ja puoleksi miljardiksi euroksi, niin tässä on se vaara, että koko tästä kosmeohjelmasta ohjelmasta tulee ja se jää vain kosmeettiseksi ja esteettiseksi, mm. vain pintakiiltoa ja silausta ja, ja siihen kai ei, ei, ei pitäisi pyrkiä. Koska työskentely on kuitenkin vielä vasta alkuvaiheessa, niin tulen ottamaan ohjelmaan tarkemmin kantaa myöhemmin ja uskon kuitenkin, että Rouva McClarkin johdolla saamme aikaan mietinnön, joka edistää PK-yrittäjien asemaa ja edesauttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamista. Kiitos. Thank you very much, Mr. Repo. Kiitoksia. Sitten Schmidt. Uh, thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Joskus minä ajattelen, että me puhumme hiukan liikaa emmekä tee tarpeeksi. Paljon puhetta, Piisa. Ja meidän tekomme eivät sitten saavuta niitä, jotka tietoa teoista me tarvitsisivat. Ja tämä on aika yleinen ongelma. Johdin vuosia sitten näistä PK-yritysseminaaria. Paikalla olivat todella siis yrittäjät, ja heille kerrottiin näiden ohjelmien, äh, näihin ohjelmiin pääsystä, mutta useimmat heistä eivät ole ikinä kuulleetkaan tällaisista ohjelmista. Ja tietenkin nyt on hyvä, jos äh, tietoa saadaan perille, niin kuin täällä on todettu ja Rova McLaughlin totesi, niin kyllä pk-yritykset ovat meidän selkärankamme todella. Ja ehkäpä meidän täytyisi itsekin toimia hiukan aktiivisemmin kampanjoimalla järkevän lainsäädännön ja yksinkertaisten sääntöjen puolesta. Ja tässähän kai pyrkimyksenä oli se, että 25 prosenttia byrokratiasta vuoteen 2012 mennessä saataisiin poistettua. Ollaanko tähän tavoitteeseen päästy? Onko 25 prosenttia byrokratiasta saatu purattua? En tiedä. Omassa kotimaassani Ruotsissa tästä asiasta on puhuttu vuosia ja paljon on tehty ja hallituksemme, e, johon suhtaudun erittäin myötämielisesti, on tehnyt paljon, mutta ei silti ehkä riittävästi. Sitten tietenkin rahoituksen saatavuus ja kolmanneksi PK-yritysten pääsy markkinoille ensinnäkin nyt oman jäsenvaltion ulkopuolella muissa EU-jäsenvaltioissa ja laajemmalti. Nämä asiat on otettu tässä tekstissä huomioon. Tämä yrittäjyyshenki on myös hyvin tärkeä, kun tässä nyt lukee tekstiä ja toteaa, että vain 45 prosenttia EUn kansalaisista – alle 40 prosenttia naisista haluaisi työllistää itse itsensä, niin tämä on vähän huolestuttavaa, koska Yhdysvalloissa tätä yrittäjyyshenkeä on huomattavasti enemmän ja tähän meidän täytyisi puuttua. Olen jutellut joidenkin teinien kanssa ja he ovat sanoneet vaikkapa, että haluan TV-juontajaksi tai lääkäriksi. En minä itse itseäni halua työllistää, en minä halua yrittäjäksi. Se vaan tekisi elämästäni hankalaa. Ehkä me tätä asennetta tulisi pyrkiä muuttamaan, sillä nämä nyky, nykyajan Euroopan sankarit ovat näitä yrittäjiä, miehiä ja naisia. Ehkä heitä tulisi hiukan palkita siitä, eh, mitä he tekevät meidän taloutemme ja meidän kaikkien puolesta. Perustetaan PK-palkinto. Ekonissa eh, meillä oli EKP-pääjohtaja herra Draakin kuuleminen. Ja niin kuin tiedätte, niin keskuspankilla on tämä, nämä LTO, eli pitkän aikavälin uudelleenrahoitusvälineet, ja näitä on äh, kritisoitu hyvin vakavasti, äh, mutta Draghi totesi, että tämä raha on tarkoitus saattaa epäsuorasti reaalitalouden käyttöön. Mutta ei ole, näin ei käy. Ongelmana on se, että No niin, toivottavasti tämä tilannetta nyt korjataan, mutta tällä hetkellä lainoitus, lainat PK-yrityksille eivät ole lisääntyneet ja tämä on osittain ainakin herra Dragin mukaan eh, seurausta siitä, että tilanne yleisesti ottaen on niin äärimmäisen paha, huono tällä hetkellä, että siitä huolimatta, että rahaa on saatavilla – niin rahan käyttöä pidetään liian suurena riskinä tai rahan käyttöönottoa. Yksi asia, johon haluaisin kommentteja. Minä en ole yhteisen maatalouspolitiikan kovinkaan suuri ystävä en tässä talossa enkä Euroopan unionissa, mutta minä pidän maatalousalaa sektorina kuitenkin hyvin tärkeänä. Ja sen suhteen mielestäni voitaisiin tehdä paljonkin. Alallahan on paljon PK-yrityksiä ja ehkäpä esittelijän ja komission kantoja tästä voitaisiin kuulla. Voitaisiinko näiden puolesta tehdä enemmän, entistä enemmän? Seuraava askel voisi ehkä olla se, että yrittäjät voisivat jonain kauniina päivänä maatalousalallakin rahoittaa omaa toimintaansa itse. Kupaava tietää. No niin, sitten täällä puhutaan 5300 työpaikan luomisesta niin, että sähkökaupasta, sähköisestä kaupasta tulee, tai sen merkitys nousee, näin ehkä myös nuoria saataisiin innostumaan yrittäjiksi. Pidän kyllä tästä ajatuksesta, mutta ehkäpä voisitte nyt vielä hiukan perustella sitä ja sen realistisuutta. Nämä 5300 työpaikkaa ei tietenkään ole kovinkaan suuri luku, jos katsotaan työttömyyttä, nuorisotyöttömyyttäkin tietyissä maissa, mutta työttömyys, nuorisotyöttömyys on ehkä tällä hetkellä kaikkein tärkein asia, merkittävin asia, mitä meidän täytyisi täällä Euroopan unionissa täytyisi todella hoitaa, koska se on aiheuttanut hyvin vakavia poliittisia paineita kaikkialla Euroopassa. Mutta kyllä me varmaan pitkälti olemme samoilla linjoilla ja nyt haluaisin kuulla myös sitten komission kommentteja. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much for those points. Kiitoksia. Te sanoitte, että keskuspankin edustaja oli täällä ja minä tapaan hänet huomenna. Puheenjohtajan minut on kutsuttu puhumaan tärkeään konferenssiin Frankfurtin Euroopan keskuspankkiin liittyen Euroopan talouden kasvuun ja kilpailukykyyn. Eli tässä on vähän lisää aineksia puheeseeni. Pietikäinen on sitten huomenna puheenjohtajana. Sitten Dion. Ich bin auch Berichterstatterin und äh, ich Minäkin olen varjoesittelijä ja minä olen iloinen siitä, että saan herra Schmidtin puheenvuoron jälkeen puhua, koska tässä äh, totesin, että olemme pitkälti samaa mieltä varmasti ja tuen täysin esittelijäämme, mutta aina kun puhutaan PK-yrityksistä, niin minulle tietenkin, tai huomaan, että PK-yritysten kohdalla aina puhutaan byrokratiasta ja byrokratian purkamisesta. Tein pienen tutkimuksen Baden-Württembergin oman alueeni PK-yrityksestä juuri Ähm, koneen rakennusalalta. Ja kyllä tästä tutkimuksesta äh, ilmeni, että PK-yritykset äh, arvostavat esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä, jos se on äh, luotettavaa. Ja näin tällaiset korkeat vaatimukset ja standardit omassa lainsäädännössä antavat niille kilpailuetua ihan maailmanlaajuisesti. Eli kyllä vihertäminen esimerkiksi on hyvä asia, mutta tämän lainsäädännön on oltava johdonmukaista ja luotettavaa. Tämä oli ratkaiseva asia pk-yrityksille. Ja johdonmukaisuudesta jatkaisin nuorisotyöttömyyteen. Kun keskustelemme nuorisotyöttömyydestä erityisesti pk-yritysten yhteydessä, täytyy muistaa, että jäsenvaltioilla on erilaisia strategioita ja minä pelkään esimerkiksi, että Saksassa hyväksi havaittu strategia nuorisotyöttömyyden poistamiseksi, eli tämä rinnakkaiskoulutus tai kaksinkertainen koulutus samaan aikaan, voisi joutua komission uuden ehdotuksen kautta vaarannalaiseksi. Ja Euroopan tasolla meidän täytyy huolehtia myös siitä, että paitsi sitä, että on rahaa, myös siitä, että lainsäädäntömme on johdonmukaista eh, niin, että PK-yritykset ovat ikään kuin punaisena lankana kautta koko lainsäädännön. Me olemme komissiota painostaneet, mutta en minä usko, että kaikilla muilla aloilla olemme päässeet toivottuun tulokseen. Kyllä, kosmeohjelma on oikein hyvä, eh, mutta mitä tulee esimerkiksi tutkintojen vastavuoroiseen tunnustamiseen, niin kyllä se esimerkiksi on yksi alue, ja näitä alueita on muitakin, jotka ehkä pikemminkin estävät PK-yritysten toimintaa. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä Dion. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. En halua nyt tässä pilata iloanne, mutta minun kantani on varsin erilainen kuin mitä tähän mennessä olen kuullut. Uh, ja joskus olin aika hämmentynyt, koska jos nyt jonkun asian täällä olen halunnut täällä parlamentissa tehdä ja samoin myöskin puolueeni kansallisella tasolla, niin äh, se on pk-yritysten edun varjeleminen, että tavoite ei ole erilainen. Mutta joskus tuntuu siltä, että liberaaleista on nyt tullut äh, sosiaalidemokraatteja, jotka ennen ovat sosiaalidemokraatteja, niistä on tullut nyt liberaalia, koska jos nyt äh, katson teidän reaktiotanne tänään, niin mielestäni kysymys on suunnitteluinstrumentista, tällaisen keskitetyn suunnittelun väline, jossa on paljon byrokratiaa ja seurantaa ja arviointia ja työtä virkamiehille vähän niin kuin ennen vanhan Neuvostoliitossa. Minä olen keskustellut monasti yrittäjien kanssa. Heillä on kaksi vaatimusta. Ensinnäkin pääsy rahoitukseen ja toisekseen Ähm, byrokratian vähentäminen ja kaikkien näiden eurooppalaisten sääntöjen ja kansallisten sääntöjen poistaminen, koska ne vaikeuttavat niiden äh, toimintaa, siis yrittämistä. Jos äh, yrittäjyyttä haluaa suunnitella, niin uskon, että tässä tehdään virhe koska se, mitä tässä halutetaan edistää, on vapaa-ajattelu, innovaatiot ja uudet aloitteet, se, että ihmisillä olisi todella mahdollisuus muodostua talouden moottoriksi, mutta tässähän me nyt itse asiassa byrokraatteina tai poliitikoina sanomme, mikä on parasta taloudelle ja kuinka me voimme sitten käyttää yrittäjää mm, heidän asiansa edistämiseksi. Mielestäni koko tässä lähestymistavassa on ongelma sen sijaan, että uusia ohjelmia lähdetään luomaan tällä kahdella ja puolella miljardilla eurolla, hän se ole mitään, niin tässä on hyvin vähän faktoja, että saadaan todella nämä työpaikat aikaiseksi. Olisi aika mielenkiintoista komission osalta tietysti toteuttaa tällainen asia, koska se tarvitsee työtä. Jos lähdetään rahoittamaan rahoituksen saamista keskittämään tällä tavalla yhteen äh, lähteeseen, eikä tällä tavalla sitten hajoteta tätä paikallisella tasolla, niin uskon, että sillä voisi olla vaikutusta. Mutta jos tehdään nämä pk-yritystestit, niin, niin kuin olemme päättäneet niiden tekemisestä, niin olen kuitenkin tarkastanut asian, ja mitään itse asiassa tällä hetkellä ei ole vielä Euroopan parlamentissa tehty tämän asian toteuttamiseksi, niin että jos näin toimitaan, niin sillä tavalla varmasti autetaan, ei tällaisilla ohjelmilla, ja pelkään pahoin, että tämä dramaattisesti muuttaa tilannetta ja en, en puolla tällaista asiaa. Well, thank you for your forthright. Ja kiitoksia näistä suorasukaisista kommenteista. Eli meillä on sitten tästä vilkaista keskustelua. Gebhardt halusi vielä puhua. Haluatko kommentoida tätä? Ja sen jälkeen sitten komissio ihan lyhyesti me alkaa aika loppua ja meillä on vielä yksi asia käsittelemättä. Gebhard, olkaa No kiitos. Minä puolustaudun nyt siltä, että sosiaalidemokraatit olisivat liberalisoijia. No emme varmasti ole. Sen halusin tässä vain selvittää. Emme me ole suunnitelmatalouden kannattajia, emmekä myöskään vapauttamisen kannattajia, eli tämän halusin tässä korjata. Toki meidän on huolehdittava siitä, että byrokratia on mahdollisimman kevyttä, sitä on mahdollisimman vähän. Tämähän nyt on yksi niistä aiheista, jotka kovasti koskettavat ihmisiä ja meillä on tästä todella myös pohdittava alan etenemistä tai etenemistä tällä ei kuitenkaan byrokratian purkaminen sitä tarkoita, että sääntelyä purettaisiin. Toki kuitenkin yhteisiä sääntöjä tarvitaan. Keskustellessani PK-yritysten kanssa, joissa vierailen säännöllisesti, olen saanut sen vaikutelman, että yksi asia on niille erittäin tärkeä ja sen ne toistavat. Meillä on oikeastaan saman tekevää, mitä sääntöjä on, kunhan säännöt eivät jatkuvasti muutu. Eli kun on tällainen lainsäädännöllinen luotettavuus, vakaus, se on kaiken A ja O, sitä tarvitaan. Eli ei jatkuvia muutoksia lainsäädäntöön ja sääntöihin ja edellytyksiin, vaan että on jatkuvuutta ja että niin, ne voivat toimia suunnitelmallisesti eh, jatkuvalta pohjalta. Se on pk-yrityksille olennaisempaa kuin oikeastaan mikään muu. Toinen asia on sitten se, että tietenkin meidän, me voimme ja meidän tulee määritellä tällaisia laatukriteerejä ja tietenkin juuri pk-yrityksille mm, tämä on tärkeää, kun ne toimivat eh, Eh, tietyillä aloilla, jotka vaativat esimerkiksi korkeaa erikoistumistasoa, eh, tietotasoa, eh, erityispiirteitä esimerkiksi mm, laitteilta tällaista korkean tai hyvin teknistä ehm, tuotantoa esimerkiksi koneteollisuudessa, niin nämä nyt ovat juuri sellaisia aloja, joilla monet pk-yritykset toimivat ja laadun on oltava hyvin korkealla tasolla. Viimeinen asia, jonka halusin nostaa esiin, on se, että rahoitusmahdollisuuksien on juuri näin rahoitus- ja talouskriisin aikoina oltava kuitenkin olemassa. Pankit asettavat aivan liikaa nyt esteitä ja aiheuttavat näin PK-yrityksille suuria ongelmia, vaikeuksia. Ja tämä on ala, jolla meidän on toimittava edetäksemme. Eli meidän on yritettävä hyvin spesifisti puuttua niihin ongelmiin, joita PK-yritykset kohtaavat. Se on parempi tapa toimia kuin se, että perustetaan joku hieno suuri ohjelma, jossa sanotaan yhtä ja toista. Ei, vaan meidän täytyy nyt todella vastata näihin erityisiin huolenaiheisiin. Se on kaikkein olennaisinta. Kiitos. Well, thank you. Uh... Kiitoksia kaikille. Ymmärrän kyllä De Jongia sen suhteen, että tässä on jotain hämmennystä tämän hankkeen osalta. Tässä on asioita, joita pitäisi tehdä poliittisesti, esimerkiksi parantaa näitä puiteolosuhteita. Ja sitten tässä on asioita, jotka rahoitettaisiin, esimerkiksi rahoituksen saanti ja markkinoille pääsy. Esimerkiksi palvelumarkkinoilla pitäisi olla näitä yhden luukun järjestelmiä, ja näitä pitää edistää ja mainostaa. Nehän helpottavat markkinoille pääsyä ja monet pk-yritykset eivät niistä tiedä. Ja kuten aina, muistutan vielä kaikille siitä, että julkisia hankintoja pitää käyttää niin, että pk-yritykset myöskin osallistuisivat niihin tarjouskilpailuihin. Nehän aina liittyvät myöskin yrittäjyyteen. Eli laadin tästä tarkistuksen ja varmaan Ryyläkin voi sitä tukea. Aikaa nyt ei ole paljon, eli Herbert, voisitteko ihan lyhyesti kommentoida paria kohtaa ja sitten esittelijä saa vielä puheenvuoron ennen kuin siirrymme viimeiseen kohtaan. Äh, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaisin nyt muutamiin huomioihin. Ensinnäkin me arvostamme näkemyksiänne Kosmesta. Siinä on vaatimaton budjetti. Se keskittyy 66 prosenttisesti toimiin, jotka suoranaisesti tukevat pk-yritysten rahoituksen saantia. 20 prosenttia investoidaan palveluihin pk-yrityksille ja sitten loput, eli ei paljon. Se on pieni budjetti, mutta sillä voidaan kuitenkin huomattavasti vaikuttaa liiketoimintaympäristöön. Me priorisoimme neljä aluetta ja käyn ne nyt läpi ja vastaan sitten jäsenten kommenteihin. Rahoituksen saanti, niin riskipääoma, on vain yksi eri välineistä. Kosmon yksi välineistä, joilla tuetaan riskipääomaa. Meillä on myöskin 2020 suunnitelma jäsenvaltioissa. Emme halua kilpailla näiden välineiden kanssa, vaan haluamme täydentää niitä ja keskittyä rajat ylittäviin elementteihin. Sitten toinen seikka, tavoite, on parantaa markkinoille pääsyä. Tekin puhuitte tästä McLaakin. Markkinoille pääsy on erittäin tärkeä kansainvälistyminen juuri tällä hetkellä. Pääjohtajamme Calleja on Brasiliassa. Hän käy Uruguassa ja Chilessä ja hänellä on 30 yrityksen edustajat mukana, jotka haluavat toimia näillä markkinoilla – Me haluamme kartoittaa tilannetta, emme halua tehdä päällekkäistä työtä. Me haluamme tehdä näistä tiedoista julkisia. Se nyt ei ole mikään helppo tehtävä ja haluamme käyttää tätä välinettä. Emme halua luoda mitään valtaisaa tietokantaa, jota on hankala käyttää ja ylläpitää. Sitten kansainvälistyminen. Vallassaari on myöskin oikeassa. Meillä on valtavasti potentiaalia. Me haluamme keskittyä esimerkiksi pk-yritysten auttamiseen selvittämään tiettyjä ongelmia kolmansissa maissa, joita nyt en mainitse. Arvaatte kyllä varmaan, mistä maista puhun. Ja sitten kolmas painopistealue on se, että edistetään yrittäjyyttä. Yksi esimerkki siitä, miten pienillä varoilla saadaan aikaan suuria vaikutuksia. Vuonna 2007 kesti 12 päivää yrit, perustaa yritys Tällä hetkellä 2012 se kestää seitsemän päivää perustaa yritys. Siis keskimääräisesti. Me ryhdymme tiettyihin toimiin, haluamme tukea tiettyjä hankkeita, yrittäjien Erasmus. Yli 3000 nuorta yrittäjää on jo hyötynyt tällaisesta vaihto -ohjelmasta. Eli heitä otetaan vastaan kokeneet yrittäjät. Sitten meillä on naisyrittäjien verkosto. Eli tässä nyt vain pari esimerkkiä siitä, miten edistämme yrittäjyyttä. Neljäs painopistealue ja viimeinen on se, että lisätään ja parannetaan liiketoimintaympäristöä. Me haluamme keskittyä kaikkiin sektoreihin, kaikkiin pk-yrityksiin. Kaikki yritykset ovat meidän kannaltamme tärkeitä. Tällä hankkeella luomme työpaikkoja Eli De Jong, voitte katsoa tätä SIP-arviota. 117 000 yritystä on saanut rahoitusta SIPistä ja luonut työpaikkoja tällä tavalla. Sitten Ryylelle. Niin todellakin johdonmukaisuus ja kilpailukyky eivät ole kestävyyden vastakohta. Kyse on vain johdonmukaisuudesta. Ja sitten matkailu. No, matkailu on erikseen mainittu Lissabonin sopimuksessa. Me haluamme, että matkailusektorin painoarvo otetaan huomioon monissa jäsenvaltioissa. Ja pienin varoin haluamme sitten tukea toimia, jotka täydentävät sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät. No tässä varmaan nyt tulivat vastaukset valtaosaan kysymyksistä mutta voin sitten kahden kesken keskustella kanssanne, jos haluatte vielä lisätietoja. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia. Tämä oli hyvin hyödyllinen ja tiivis vastaus. Ja sitten McClarkin saa vielä loppupuheenvuoron voi kertoa aikatauluista. Great sympathy. Kiitos. Suhtaudun suurella sympatialla herra Dionin ja kun puhuin näistä yrityksistä minun vaalipiirissäni, niin yrittäjät haluaisivat, että poliitikot vähemmän sorkkisivat heidän elämänsä, siis todella byrokratian vähentämistä sitä he toivovat, mutta mielestäni tämä ehdotus toteuttaa tämän ja meidän täytyy taata se, että ITREn valiokunta saa IMKON lausunnon, jolla pyrimme siihen, mitä nyt tällä pienellä budjetilla voidaan saada aikaiseksi. 2,5 miljardia, ei miljoonaa, siis se hiukkasen enemmän kuin mistä tässä on puhuttu, mutta täytyy olla hyvin... Äh, tarkkoja, ettei tämä jää pelkästään kosmeettiseksi, koska näitä projekteja on hallinnoitava koko ajan että lehdistössä myöskin ollaan esillä ja että toimitaan. On aika vaarallista ajatella vain pelkästään yhtä alaa muiden joukossa. Ehkä olisi hyvä, että kaikki alat katettaisiin, ettei tulisi vain kaikilta muilta aloilta tarkistuksia, ettei niitä mainita. Tämä ei ole todellakaan koko kuva EUn taloudesta. Kuinka siis voimme vapauttaa tätä yrittäjähenkeä? henkeä? ja erityisesti ottaa huomioon niitä vakavia ongelmia, joita heillä on, koska jatkuvasti kuulen näistä rahoitusvaikeuksista. Jos Malcolm olet, aiot puhua EKPlle huomenna, niin takaa nyt kuitenkin se, että he todella nyt antavat ne varat eurooppalaiselle pankille, jotka äh, ne nyt ovat eurooppalaiselle pankille luvanneet, ja että niillä todella saadaan aikaiseksi jotakin myöskin yritysten eteen. Ja haluan sanoa komissiolle, erityisesti tästä toisesta osasta, tästä rahoitusinstrumentista ja budjetista, varmasti pääosa rahasta pitäisi käyttää PK-yrityksiin, niin pääosa tästä osasta keskittyy hallintokuluihin ja Tämä ei varmastikaan lähetä oikeata viestiä yrityksille. Haluavat tietää, miten ja kuinka helposti ne voivat käyttää ja saada näitä rahoja ohjelmiensa varten, niin että toivon mukaan teidän ehdotuksillanne teemme tästä vielä äh, vahvemman ohjelman, joka luo myöskin enemmän työpaikkoja. You're gonna send your... Kiitoksia. Eli tämä lausuntoluonnos menee käännettäväksi ensi viikolla tarkistelemista toukun lopussa määräaika tarkistettamiselle on 7. kesäkuuta ja valiokuntaäänestys sitten 10. heinäkuuta. Eli kiitoksia ja odottelemme tätä lausuntoluonnosta sitten myöhemmin. Olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Sitten vielä Gallo, joka nyt on paikalla, jonka toivotan tervetulleeksi. Schmidt on paikalla, Sivic ei ole, Ryle on täällä, minä olen täällä. Eli varjoesittelijöitä on paikalla, mutta kysyisin Kallolta, Eli ilmeisesti saamme komissiolta jonkinlaisen esityksen tästä aiheesta. Onko näin? Siis liittyen tähän ehdotukseen, joka on mielestäni hyvä. Eli meillä on vain 20 minuuttia, eli ehkä keskitymme nyt tähän esitykseen, jonka voitte esitellä. Ja sitten käymme varjoittelijoiden kanssa sitten keskustella myöhemmin, koska nyt tänään ei ole paljon enää aikaa. Mutta annan teille kuitenkin puheenvuoron ja voitte esitellä tämän ehdotuksen. Oui, monsieur le président, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin nyt käyttää ihan lyhyen puheenvuoron ennen tätä esitystä, koska tällä tavalla voimme säästää aikaa. Ja sitten voimme esittää ensimmäiset kysymykset tässä ensimmäisessä keskustelussa. Tämä ehdotus on hyvin keskeinen, koska kyse on siitä, että Euroopan unioni on mukana teknologisessa kilpailussa, jota nyt käydään maailmanlaajuisesti. Internettalous on keskeisen tärkeä työllisyyden kannalta ja kyse on yli 800 miljardista eurosta vuonna 2016, eli yli 5 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta. Me tiedämme, että Euroopan unioni ei voi jäädä syrjään tästä kehityksestä johtuen siitä, että sisämarkkinoilla ei ole joustavuutta. Ajattelen myöskin digitaalisia palveluita, jotka eivät ole yhteensopivia eri jäsenvaltioiden välillä. Ja nyt meillä on myöskin poliittisia päätöksiä, jotka eivät ole riittävän kunnianhimoisia. No niin, sitten suoraan asiaan. Eli neljä huomiota ja sen jälkeen otan sitten esiin neljä ensimmäistä kysymystä, joihin komissio saa sitten vastata. Ensinnäkin me tuemme komission ehdotusta ja olen iloinen siitä, että rahoitusvälineen digitaalisen sisämarkkinoiden osalta on nyt otettu esille – ja uskon, että me saadaan nopeasti käyttöön, jotta ohjelmointikausi käynnistyisi välittömästi. Katsoin vain, että kaikki välineistö on nyt valmiina esitystä varten. Euh, niin sitten toiseksi komissio on aivan oikeassa ja uskon, että saamme aikaan selkeän konsensuksen tässä kysymyksessä – Euroopan unionin pitää ennen kaikkea auttaa vähiten asuttuja ja syrjäisiä alueita. Ja tästä syystä yhteiset hankkeet pitää keskittää infrastruktuureihin, joita puuttuu ja tai joita tulee uudistaa, jotta voidaan taata kaikkien kuluttajien edut. Mutta meidän täytyy muistaa, että Euroopan unionin pitää toimia siellä, missä on puutteita. Tavoitteena ei tietenkään ole luoda kilpailuvääristymiä, jotka vähentäisivät motivaatiota yksityisellä sektorilla tehdä investointeja. Kolmanneksi, minusta tämä liitteen kohta kolme on tärkeä. Mielestäni tässä EU voi osoittaa todellisen lisäarvonsa, koska Tähän liittyy esimerkiksi Europeana hanke tai monikielisiä palveluita. Julkisten tietojen käyttö, siinähän on 40 miljardia vuosittain. Ja tällä tavalla voidaan myöskin edistää Euroopan taloutta. Ja neljänneksi olen tyytyväinen siitä, että Euroopan komissio on valinnut neutraali, teknologian neutraalisuusperiaatteen kriteeriksi, kun näitä hankkeita valitaan. No sitten kollegani tietysti puhuvat kohta, mutta sitten menen suoraan näihin kysymyksiin, joita minulla on komissiolle. Eli mitkä ovat ne sidosryhmät, joita komissio on tavannut? Yleisesti varmaan voidaan hyväksyä nämä yleishyödylliset palvelut, jotka on mainittu asetuksen liitteessä, mutta olisin halunnut kuitenkin tietää kriteereistä, joita komissio on soveltanut. Toiseksi 9,2 miljardia on määrätty televiestintäverkoille ja niin jaettu 7 miljardia infrastruktuuriverkoille ja 2,2 miljardia digitaalisille palveluille. Millä tavalla komissio on päättänyt tästä jaosta? Ehdotuksessahan on otettu esiin kysyntään ja tarjontaan liittyvä ongelma. Jos tarjontaa voidaan taata, niin uskon, että voisimme ponnistella myöskin kysynnän osalta – meidän täytyy siis tukea käyttäjiä, jotta voimme lisätä digitaalisten palveluiden kysyntää ja taata niiden taloudellinen kannattavuus. Sitten kolmanneksi, millä tavalla komissio aikaa seurata näiden varojen käyttöä, jos komissio vaikka huomaa, että ohjelmointikauden puolivälissä alle 9 miljardia on sitoutettu, niin mitä komissio sitten tekee asialle? Ja lopuksi vielä viimeinen kysymys. Jos olisi mainoskampanja tai viestintästrategia, onko tällaisia tulossa, jotta voisimme tiedottaa tästä uudesta mekanismista sidosryhmille? Ajattelen nyt esimerkiksi aluetason toimijoita. Ja nyt annan sitten komission pitää esityksensä ja ehkä komissio voisi sitten vastata jo näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Kiitos. Good. Well, I hope they can have time. Kiitoksia. No, toivottavasti vielä jää aikaa kysymyksiin ja vastauksiin lopuksi. Eli tarkistan nyt vielä Schmidt tai Ryyle, onko teillä kysymyksiä vai kattoiko Gallo jo nämä tärkeimmät kohdat? Selvä. No siinä tulivat minunkin kysymykseni esille. Minulla on vain yksi kysymys. Tällä hetkellä käsitellään sitä, millä tavalla tämä erosana kurottua umpeen komission ja jäsenvaltioiden näkemysten suhteen, mitä tulee tähän laajakaista kysymykseen. Ja jos katsotaan nyt näitä investointeja, niin olemme pahasti jäljessä siitä, mitä olisimme odottaneet. Ja meidän täytyy vauhdittaa tätä prosessia, jotta pääsisimme edes lähelle näitä odotuksia. Tällaisia tietoja olen saanut televiestintäsektorin analyytikoilta. Eli toivottavasti nyt löydämme ratkaisuja. No niin, sitten pidemmittä puheitta. Toivotan tervetulleeksi Philip Mörsteelin viestintäyhteiskunnan pääosastosta. Ja teillä toivottavasti vartti riittää tähän esittelyyn ja kysymyksiin vastauksiin. Eli älkää käsitelkö ensimmäisiä sivuja liian pitkään, vaan koetkaa edetä vauhdikkaasti. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti ja yksinkertaisesti, että pysytään aikaa rajoissa. Seuraava kuva, kiitos. Näin nopea aloitus. Verkkojen Eurooppa-mekanismi tarkoittaa siis sitä, että että tulevaisuudessa taataan eurooppalaisen talouden säilyminen. Meillä on selkeä kuilu olemassa. 270 miljardia on tarkoitus käyttää että huippunopeaan laajakaistaan kaikille kotitalouksille vuoteen 2020 saakka koska kuten sanoitte, investoinnit ovat nyt pahasti jäljessä tästä tavoitteesta ja tuntuu siltä, että nyt vain 50 miljardia tulisi sijoitetuksi vuoteen 2020 mennessä. Sen takia olemme perustaneet tämän verkkojen Euroopan mekanismin ja kaiken kaikkiaan tuo budjetti on 9,2 miljardia, joka jaetaan 7,4 miljardin laajakaistalle ja kahteen miljardin suunnilleen noille digitaalipalveluille. Ja tämä instrumentti tai instrumenteilla, joilla tämä toteutamme, on tietty taloudellinen, taloudellinen luonne. Siis käytämme rahoitusinstrumentteja ja erilaisia myöskin tukia aiomme antaa eri osa-alueiden mukaisesti. Kaikkein tärkeintä on tietysti se, että me millään lailla äh, mene sortimaan sinne, missä markkinat pärjäävät omillaan ja että äh, koska tämä ei ole taloudellisesti tietystikään järkevää toimia tällä tavalla. Siis nämä rahoitusinstrumentit antavat meille mahdollisuuden saada aikaiseksi tiettyä vipuvaikutusta, jonka, joka laskuimen mukaisesti olisi 6-7 kertaan se raha, jonka komissio tähän asian sijoittaa. Äh, ja tässä kysymys on siis Euroopan investointipankista. Ja tämä antaisi meille mahdollisuuden kattaa noin 45 miljoonaa eurooppalaista kotitaloutta laajakaistalla. Sitten seuraava kuva, kiitokset. Kysymys on äh, määritelmä äh, näistä syistä, miksi haluamme investoida digitaali-infrastruktuuteen. Vielähän tämä ei ole riittävällä tasolla. Tietysti on olemassa jo vakiintuneita toimijoita ja kilpailijoita. Ja ähm, tietysti äh, on monenlaisia asioita, jotka vaikuttavat vielä eurooppalaisiin yrityksiin ja ovat vaikuttaneet vuosien aikana investointeja tarvitaan myöskin siksi, koska esimerkiksi maaseutualueella ei ole riittävästi toiminnallisuutta, koska siellä on liian alhainen asukastiheys, että yksityiset toimijat sinne menisivät sitten digitaalipalveluiden osalta Euroopassa. Tietystikin ollaan oltu vähän liian suoraviivaisia kenties. Euroopan komissio yrittää nyt toimia sillä tavalla, että digitaalipalveluiden keskeiset toimijat Ähm, tulisivat rahoitetuksi ikään kuin yhteisen ähm, järjestelmän kautta. Jos halutaan digitaalijärjestelyitä, järjestelmiä, niin silloin tietysti täytyy ottaa huomioon kaikki muutkin ohjelmat, joita meillä on. SIPPissähän tietysti kysymys on esimerkiksi äh, pilottihankkeista, mutta sitten on muita äh, toimia ja ohjelmia, jotka ovat erilaisia. Ja osia tästä palvelusta, joita ehdotamme nyt, ovat myöskin aivan uusia. Sitten jos mennään seuraavaan kuvaan, niin tässä hyvin lyhykäisesti vain tämä kuilu, josta nyt on ollut puhetta, toisaalta kysynnän ja toisaalta tarjonnan välillä. Jos katsotaan seuraavaa kymmentä vuotta, niin emme todella tiedä, minkä tyyppisiä sovellutuksia markkinoilla kehitetään, mutta tiedämme kyllä, mitä tällä hetkellä on käytössä esimerkiksi juuri seitsemännen puiteohjelman kautta, jota rahoitamme, ja tiedämme, että tai voimme arvioida, että tarvitaan paljon enemmän laajakaista tulevaisuudessa. Jos ajatellaan, missä olimme kymmenen vuotta sitten, niin kukaan ei olisi ikinä ajatellutkaan tällaista pilvipalvelusysteemiä, Facebookin erilaisia sovellutuksia ja niin poispäin, että tämä tendenssi varmaan jatkuu ja äh, on jo aluillaan ainakin seitsemän seuraavan vuoden ajan ja sitä pidemmällekin varmasti mennään. Haluaisin korostaa tässä ehkä erityisesti sitä, että jos mennään tuohon seuraavaan kuvaan, että me olemme nyt jo jäljessä tässä huippunopeassa laajakaista asiassa. Komissio tietysti pyrkii pysyttelemään teknologisesti neutraalina 2020 vuonna. Emme tiedä, minkälaista teknologiaa meillä on. Esimerkiksi satelliitit eivät eh, tällä hetkellä eivät sovi 20 megatavun vaatimuksiin, mutta senpä takia haluan pitää kiinni kuitenkin tässä ehdotuksessa teknologisesta neutraaliudesta. Tämä kuilu osoittaa, että olemme ja kilpailijoitamme jäljessä ja äh, tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan äh, pilvipalveluiden kehittymistä, koska sehän vaatui sitä, että meillä on paljon symmetrisempiä laajakaista äh, palveluita. Ja tämä on tärkeää, koska Euroopan unionin pk-yritysten kilpailukyky voimakkaasti riippuu pilvipalveluista seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Ja jos sitten mennään vielä seuraavaan kuvaan, niin siinä ikään kuin toistetaan tuo äskeinen kuva, Japani ja Korea ovat ensimmäisenä. Tämä tulee OECDltä tämä arvio. Näette, että suurin osa jäsenvaltioista EU:ssa on todella e OECDn keskiarvion alapuolella. Jotkut Baltian maat itse asiassa pärjäävät paremmin kuin OECDn keskiarvio arvo. Ja tietyt maat ovat onnistuneet nopeammin toteuttamaan infrastruktuuriuudistuksia, erityisesti kuitupuolella kuin toiset. Ja tässä kysymys on siis kuidusta. Sitten seuraava kuva. Tässä tarkastelemme näitä tavoitteita kuinka sosiaalisiin etuihin ja kestävään kasvuun digitaalimarkkinoilla päästäisiin juuri digitaaliagendan tavoitteen kautta. Ja vuoteen 2020 mennessä kaikilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää 30 megatavun yhteyttä ja 50 eurooppalaisessa pitäisi 100 megatavun nettiyhteys. Tässä on tarkoitus edistää markkinadynamiikkaa investoimaan juuri näihin laajakaistoihin. Ja toisaalta sitten tarkoitus on myöskin edistää jäsenvaltioiden ponnisteluita luoda yhteen toimivia digitaalipalveluita niin, että tällä tavalla varmasti luomme jo olevassa olevien alustojen välillä yhteyksiä kansallisella tasolla. Emme aio lähteä luomaan uusia alustoja, jotka jollain lailla korvaisivat nämä kansalliset alustat, joita jo itse asiassa rahoitetaan jo tällä hetkellä. Tämä ei siis ole tavoitteemme. Sitten operatiiviset tavoitteet oikeastaan toistavatkin jo sen, mitä tässä olen sanonut tästä toteutettavuudesta näissä laajakaista hankkeista. Jos business ei toimi, niin silloin me toimimme. Ja voisin sitten ehkä vielä nopeasti mennä seuraavaan kohtaan. Kysymys on näistä poliittisista tarkoitusperistä laajakaistan osalta. Missä aiomme toimia tässä asiassa? Kaupunkialueet eivät ole ensisijaisia, koska todennäköisesti markkinat pärjäävät siellä aivan omillaan seuraavien vuosien aikana tai järjestelmä toimii jo siellä jos mennään suuriin kaupunkeihin, niin tukholman esimerkiksi, niin siellähän kuitukotiin jo toimii. Sitten taajama-alueella tämä on vähän niin ja näin. Tämä riippuu muun muassa asiakastiheydestä, halukkuudesta investoida joko jäsenvaltioissa tai siitä, että onko olemassa tietty määrä toimijoita, jotka investoivat. Ja tämä entistä enemmän myöskin liittyy jäsenvaltioiden keskushallintoon, kuntiin, mutta myöskin liikelaitoksiin. Ja sitten maaseutualueella homma ei toimi vielä, ja siellä olemme miettineetkin tällaisesta 1105 eurosta per linja, jolla kotitalous saataisiin kytketyksi tähän verkkoon keskimäärin, ja markkinoilla varmasti tällaisiin summiin ei suostuta. Sitten missä ovat sitten edunsaajat tämän verkkojen Eurooppa-mekanismin osalta? No varmastikin aluetasolla, kuntatasolla kunnat, alueet hyötyvät ja tulee varmasti uusia liittoumia, mutta uusia investoivia yrityksiä pitäisi myöskin saada mukaan näihin CEF-verkkojen Eurooppa-hankkeisiin ja Tämä kattaa tietysti kaikki nämä sidosryhmät, jotka tässä on lueteltu. Sitten mennään seuraavaan kuvaan. Ja tässä kysymys on EIPn komissiolta tilaama tutkimus ja se esittelee useita skenaarioita, jotka ovat enemmän tai vähemmän kunnianhimoisia ja kysymys on komission tai siitä, että äh, tässä on 220 miljardia euroa otettu lähtökehdoksi investointitarpeen suhteen, ja tämä on aika samalla linjalla kuin komissionkin maksimiarvioinnit, ja tämä mm, osoittaa, mitkä alueet ovat jo katetut kaapelilla mutta tietystikin jäsenvaltioittain tämä vaihtelee, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä päässeet samaan kaapelipeittoon. Ja sitten jos mennään seuraavaan kuvaan, niin edelleen näistä poliittisista äh, tarkoituksista äh, pääosastossamme voimme todeta, että äh, on hyvin tärkeää saada paikalleen nämä julkiset digitaalinfrastruktuuri, e-hallinto, e-terveys ja niin poispäin. Ja esimerkiksi julkiset hankinnat sähköisesti on tällä hetkellä pilottivaiheissaan. vaiheissaan ja olemme nyt laskeskelleet, että voimme tällä tavalla säästää noin 5 miljardia euroa äh, EU yrityksiltä, kun ne voivat äh, olla äh, tällä tavalla paikallisten kauppakamareiden kautta näihin tietopankkeihin muissa Euroopan maissa. Ja tällä tavalla tämä vähentää paperisotaa, kun tehdään kaupparajat ylittävällä tavalla. Ja sitten jos mennään palvelupuolelle, niin eh, tietysti nämä älyverkot kiinnostavat ja tämä liittyy hyvin paljon energiaosuuteen tässä SEF-järjestelmässä. Ja tarkoituksena on siis luoda uusia kaapeliverkkoja ja myöskin luoda synergiaa tätä kautta. Ja eh, kuten Rova Gallo ja tässä muistuttikin, niin on myöskin palveluita, jotka jotka eivät niinkään ole taloudellisen luonteeltaan, vaan liittyvät muun muassa Euroopan kulttuuriperintöön tai vaikkapa siihen, että lapset eivät surffaisi yksinään internetissä. Ja tätä ohjelmaa tällä hetkellä itse asiassa toteutetaankin tämän oman aloitteemme puitteissa. Sitten muut palvelut e-hallinto. Mutta jos tietysti haluatte, niin voitte ottaa yhteyttä meihinkin ja saatte paljon kattavampaa tietoa vielä. Tämä kattaa myöskin tietysti e-terveyden, e-tunnistamisen jossain toisessa jäsenvaltiossa pystytte toimimaan sirunne, sähköisen henkilöstökortin sirun kautta, tai jos se ei ole mahdollista, niin voitte toimia vaikkapa ajokorttinne tai jonkun muun sähköisen laitteen kautta netissä. Ja sitten tietysti myöskin mahdollisuus käyttää julkisia palveluita ja käyttää myöskin käännöspalveluita, monikielisyyspalveluita. Tämä tietysti on keskeinen kysymys tietojen jakaminen ja monikielisyyspalvelut ovat todella runko koko tässä ajatuksessa. Minun täytyy nyt keskeyttää teidät. Te olette jo kattaneet tärkeimmät alueet, ainakin investointien osalta. Tässä on nyt tärkeää materiaalia, kun näitä vaikutuksia ja hallintoa, ja valiokunta sitten tarkastelee näitä. Ja ehkä Gallo voisi sitten järjestää kokouksen varjoesittelyjen kanssa ja ehkä voisitte sitten tulla sinne käsittelemään asioita vähän yksityiskohtaisemmin, mutta meillä on kopiot näistä kalvoista, jotka toimitamme jäsenille. Hallintokysymykset ovat tietysti tärkeitä meille, mutta myöskin nämä sisämarkkinakysymykset, yleisölliset palvelut, jotka kuuluvat tämän valiokunnan vastuualaan. Ja uskon, että tasapaino, kuten sanoitte, näiden verkostojen ja sitten palvelujen tarjoamisen välillä on tärkeä kysymys tässä ohjelmassa, ja niiden välinen tasapaino on asia, johon täytyy vielä paneutua. Eli kiitoksia, että tulitte paikalle. Tässä on hyvin paljon materiaalia, mutta Gallo varmaan sitten ottaa kaikki nämä seikat huomioon. Ja aikataulu on siis sellainen, että mietintö menee käännettäväksi toukokuun loppuun mennessä, eli ehkä sitä ennen voimme vielä järjestää toisen kokouksen ja puhumme myöskin varjoesityöiden kanssa. Sitten mietinnön käsittely 20. ja 21. kesäkuuta, määräkatarkistuksen jätämiselle 29. Toukoku- öö, kesäkuuta ja sitten valiokuntaäänestys 10. lokakuuta, että meillä on vielä paljon aikaa tarkastella näitä kysymyksiä. Eli kiitoksia Gallo ja myöskin ministeri. Tämä oli hyvä aloitus tämän ehdotuksen osalta. Ja sanoisin vielä, että kello 15 tasan jatkamme julkisella kuulemisella koskien ammattipätevyyden tunnustamista. Se on iltapäivän ainoa asia ja se kestää puoli kuuteen. Sitten on koordinaattorin kokous. Kiitoksia. Kiitoksia meitä netissä kuunnelleenne ja jatkamme näitä hankkeita, jotka tänään on käynnistetty. Kiitos.